ehdotan, että lopetamme kaikki yksityiset keskustelut ja aloitamme kokouksemme ennen kuin voimme ottaa vastaan vieraamme. No, muutamia tiedotusluonteisia ilmoituksia. Ensimmäinen kohta esityslistallamme kertoo, että kohdassa 16 on kyse unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnattu elintarvikkeiden jakeluohjelma. Sitähän käsiteltiin jo Strasbourgissa. Tämä kohta tulee korvaatuksi toisella suullisella kysymyksellä eurooppalaisesta strategiasta asunnottomille, johon tulee myös mukaan päätöslauselmaehdotus. Äänetys kohdista 17 ja 18, jossa puhutaan globalisaalirahaston varojen käyttöönotosta. Niitä tullaan aikaistamaan tänään kello 17, koska budjettivaliokunta on peruuttanut kokouksensa huomisaamulta. Eli haluaa ottaa huomioon meidän äänestystuloksemme ennen kuin päätä saadaan päätökseen. Minä voin myös samalla ilmoittaa, pyydän jo nyt etukäteen anteeksi niiltä, jotka tulevat puhumaan mietinnöstä äänestyksen nimissä huomen aamuna Roa Figueiredo periaatteessa tulee johtamaan puhetta tässä kokouksessa. Jos ei ole muita kommentteja esityslistaan, niin voin todeta sen hyväksytyksiä ja sitten tulen kohtaan puheenjohtajan ilmoitukset. Meidän työmme siis kuuluvat tänä päivänä myös internetin välityksellä ja annan kohta puheenvuoron e- esittelijälle, joka puhuu oleskeluluvan ja työluvan anomisesta tämä yksi yksittäinen lupa, joka liittyy kohtaan neuvotteluista. Gracias, señora presidenta. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Me pidimme trilogiakokouksen epävirallisena 23. päivä toukokuuta ja 5, 17. päivä kesäkuuta. Anteeksi, Libe-valiokunta piti kokouksen, joka on, vetää tätä asio, asiakirjaa. 22. päivä kesäkuuta tullaan pitämään trilogia, johon kuen kutsuttu se voi olla viimeinen trilogia, jossa voidaan sitten päättää miten tämä ongelma saadaan ratkaistuksi. Minä toivon, että tämä 22. päivän trilogiakokoukseen tullaan koko kutsumaan myös tämän työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja. Se on pitkä taistelu, pitkä keskustelu. Siinä on kyse äh, maahanmuuttajien oikeista, mutta meidän täytyy myös äh, kytkeä siihen tämän, tämän parlamentin muiden valiokuntien toimintaa. Me, mehän olemme toimivaltainen valiokunta ja yksinomainen toimi, toimivaltainen valiokunta. Sen takia minulla on semmoinen kuunteleva asenne, avoin asenne, vuoropuheluasenne live-valiokuntaan, mutta ei ole missään, ei mitenkään voida hyväksyä, että, että voidaan korvata työllisyysvaliokunnan esittelijä trilogiassa, koska me olemme yksinomainen toimivaltainen valiokunta, kun on kyse tämän direktiivin artikloista. Tämähän on vähän ristiriitaista ja hankalaa, mutta rouva puheenjohtaja, voin uskoa, että viimeisimmät uutiset ovat hyviä, yhteistyöhalukkuutta löytyy, avoimuutta löytyy ja me voimme myös ottaa huomioon nämä sisällölliset kysymykset, sisällölliset peruskysymykset. Kollegat, hyvää puheenjohtaja, ovat, niitä on kolme. Meidän täytyy käsitellä niitä myös täysistunnossa ja myös tässä valiokunnassa, mutta meillä on kolme niitä. Ja jos neuvosto ei kuuntele meitä, niin meidän täytyy olla tarkkaavaisempia. Meidän täytyy ajatella kielivähemmistöjä, meidän täytyy ehkä muuttaa aikaisempaa kannanottoa, mutta en usko, että siinä on vaikeuksia. Jos se perustellaan hyvin, ja niin jos me hyväksymme sen, niin silloin voidaan puhua työllisyydestä ihan muulla terminologialla. Mutta muitakin tärkeitä kysymyksiä. Taikista tärkein kysymys on... Mm, kolmansien maiden työntekijöiden oikeudet, jotka työskentelevät Euroopassa ja palaavat kotimaahansa ja sen jälkeen sitten voidaan väittää, että jos he palaavat kotimaahansa, niin eivät pysty nauttimaan eläkeoikeuksistaan. Eli silloin tässä rajoitetaan eläkesiirtooikeutta. oikeutta jos, jos heitä käsitellään, heitä kohdellaan ihan samavertaisesti kuin, kuin EU-työntekijöitä, niin silloin he palaavat kotimaahansa, mutta meidän täytyy muistaa tämä punainen viiva, joka oli historiallisesti hyvin tärkeä, tämä punainen raja, mutta tämä on historiallista myös neuvostossa. Eli yksi ja ainut jäsenvaltio on puoltanut tätä kannanottoa ja uskon, että Libe-valiokunta ja Euroopan unionin komissio ja meidän valiokuntamme emme jätä asioita sellaiseksi, että on kahdenlaista kohtelua näille työntekijöille. Toinen kysymys, joka on kiistanalainen, ehkä vähän, ehkä ei niin tärkeä, mutta me voimme myös voittaa sen. Mutta neuvosto on sitä mieltä, että ammattikoulutus työttömille tulisi ra- rajoittaa niille, joilla on vähintään kuuden kuukauden työsopimus ollut. Jos me haluamme yhdenvertaista koko kohtelua, niin emme voi, ryht- emme voi odottaa silloin minkäänlaista yhdenvertaisen kohtelun toteutumista. Minä olen informoinut kaikkia näistä kysymyksistä kysymyksistä ja me emme tee minkäänlaista päätöstä, koska meillä oli mandaattia siihen asti, kunnes saamme tietää, miten tämä mihin tämä keskustelu päättyy, mutta äh, toivottavasti se on tyydyttävä, jos me ajattelemme meidän valiokunnamme historiaa, mutta minä en ole ihan samaa mieltä menettelytapojen kanssa, mutta hyväksyn ne. Mutta, mutta jos käy päinvastoin, jos libe valiokunta haluaa jo, puuttua tähän työllisyyskysymykseen ja niihin sopimuksen kestoihin, niin silloin me voimme käsitellä asiaa uudestaan tässä valiokunnassa. Merci, euh, cher euh, rapporteur. Kiitos, hyvä esittelijä. Minä vahvistan, että minä tulen olemaan mukana tässä tulevassa kolmikantakeskustelussa. Ja minä olen kertonut jo komission puheenjohtajalle, koska meillä on nämä käytännössäännöt, jotka on, joita on laadittu tässä talossa. Silloin on kyse neuvottelusta neuvoston kanssa, niin neuvottelu ryhmät tai tiimit trilogiassa kolmikantaneuvotteluissa tulee muodostua sillä tavoin, että siinä ovat asianomaiset puheenjohtajat paikalla. Ja kun eu komissio on mukana siellä, niin mielestäni meidän täytyy siihen valtuuskuntaan pitää kuulua esittelijä ja kyseisen valiokunnan puheenjohtaja. Toisaalta Rova Matjo on pyytänyt meiltä, että voisimme vahvistaa meidän valiokuntamme kannan tulevaa trilogiaa silmällä pitäen. Minä voin vain kertoa uudestaan, että meidän kantamme, jonka otimme teidän mietintönne pohjalta, on se sama, mutta se täytyy vielä tarkistaa komission kanssa sen jälkeen, kun tiedämme, mitkä ovat trilogian tulokset. Mutta ilman muuta on selvää, että komissio tulee tukemaan meitä loppuun asti. Kolmas tiedotus tai ilmoitus olette saaneet asiakirjoihinne tiedotteena ilmoituksen kuulemistilaisuuden, selonteon kuulemistilaisuuden, jonka pidimme 14. huhtikuuta. Siihen kuuluvat työmarkkinaosapuolet, jossa keskusteltiin työaikadirektiivin neuvottelujen avaamisesta. Viimeinen informaatio, joka ei ole yhtään sen vähemmän tärkeämpi. Minä haluaisin kertoa teille, että aluevaliokunnassa kun on tutkittu herra Piiperin mietintö, joka on viides kohesiomietintö, josta me annoimme lausuntomme. Kappale 50 tässä, anteeksi 55 korjan puheenjohtaja tässä mietinnössä vähän junnaa aika pitkälle siinä meidän valiokuntamme toimivaltuuksista, koska siinä puhutaan hyvin paljon tästä globalisaatiosta. Tämä on, tätä on käsitelty jo AFKO valiokunnassa käsitelty tätä artiklaa 50, mutta jos me tulkitsemme tätä artiklaa 50, se ei ole mitenkään tyydyttävä, koska jos on kyse yksinomaisesta toimivaltuuksista tietylle valiokunnalle, niin silloin ne asetetaan yhdenvertaisiksi. Silloin kun se asetetaan samalle viivalle toimivaltaisen valiokunnan kanssa toisen toimivaltaisen valiokunnan kanssa. Jos Matio mietinnöstä äänestää, niin me haluamme selvennykset. Minä pyysin puheenjohtaja Leeneltä ja puheenjohtaja Kasenilta vähän selvennyksiä. Selvennyksistä on sitten tehty tulkinnat AFKO-valiokunnassa, tai ne ovat vielä siellä tutkittavina. Me emme ole saaneet vielä lopputuloksia siitä, mutta tässä nyt tukeudutaan nykyiseen tulkintaan, jossa tulkitaan, jossa kielletään tämän tämän artiklan 50 tulkinta, että sitä ei voida hyväksyä, sitä ei voida kirjata tähän tekstiin. Jos me haluamme ottaa opiksemme, mutta me tiedämme, että, että tämä on nyt vielä meneillään, me haluamme puheenjohtaja Leenen tukea ja me haluamme, että hän tukisi meidän tulkintaamme tästä jonka avulla me voisimme saada toisen toimivaltaisen valiokunnan oikeudet samanaltaisiksi, samanarvoisiksi. Toisaalta me saamme myös pyynnön meidän valiokunnaltamme erillisäänestyksen tästä kappaleesta 55 ja minä pyydän nyt kaikkia ryhmiä lähtemään liikkeelle, jotta teidän kaikkien puolueryhmänne, eli EPP mukaan lukien, äänestäisivät tätä kappaletta 55 vastaan. Näin minä lopetan puheenjohtajan ilmoitukset ja tiedonannot ja kiitän nyt johtaja Mortenia. Hän on tullut paikalle, hän on ottanut vastaan kutsun tulla tänne keskustelemaan kanssamme ja hyväksyi sen, että minä ensin kerron puheenjohtajan ilmoitukset tässä kokouksen alussa. Otan hänet vastaan. Hän on perusoikeusviraston johtaja ja hänellä on tietysti toimivaltuuksia, jotka menevät meidän valiokuntamme toimivaltuuksien yli pidemmälle, mutta meidän valiokuntamme on toivonut, että me voisimme kuulla teitä, koska olemme sitä mieltä, että kun puhutaan sosiaalipolitiikasta, työllisyyspolitiikasta, niin äh, kyllähän se kuuluu aivan ilmiselvästi teidän virastonne toimivaltuuksiin. Sen takia meillä on täysi syy kuunnella teitä, keskustella teidän kanssanne, saada ehkä jotain tarkempaa selvinnystä siitä, mikä on romaniväestön tilanne, mikä on sen liikkuvuus, mikä on tämänhetkinen tilanne, koska se on myös liikuttanut paljon Euroopan unionin eurooppalaisten maiden viranomaisia. Ja uskon, että tämäkin kuuluu teidän virastonne toimivaltuuksiin. Johtaja Morten Cherum, annamme teille puheenvuoron ja sen jälkeen varmasti voimme käydä keskustelua. Ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. On suuri ilo olla täällä tänään ja puhua tälle kunnianarvoiselle valiokunnalle ja toivon, että tämä on alku pysyvämmällekin dialogille viraston ja valiokuntanne kanssa, koska haluaisin todellakin sanoa puheenjohtajan lailla, että meillä on paljonkin yhteistä monillakin alueilla. Tänä aamuna puhuin kansalaisvapauksien valiokunnassa, esittelin meidän vuosikertomuksemme, joka julkistettiin tänään ja toin mukanani muutaman kopion tästä vuosikertomuksesta. Ja jos haluatte näitä kopioita lisää, niin kertokaa se meille. Ja tämä minun mielestäni osoittaa hyvin toteen sen, kuinka perusoikeuksista on muutaman vuoden sisään tullut hyvin tärkeä aihe, joka koskettaa useampaakin parlamentin valiokuntaa, aivan erityisesti teidän valiokuntaanne ja kansalaisvaliokuntaa. Minä haluaisin lyhyesti puhua teille tämänhetkisistä töistämme, erityisesti kolmesta asiasta romanikysymyksestä, vammaisten oikeuksista ja laittomien maahanmuuttajien äh, palkkaaminen siivoajiksi. Nämä ovat niitä asioita, joista haluaisin puhua ja sitten myöskin äh, koulun kesken jättäminen, äh, vammaisasiat, eurooppalainen köyhyysfoorumi, näistäkin voin lyhyesti mainita. Eli ensin romaanikysymys. Kuten varmaankin olette hyvin tietoisia, tämä edelleen on se väestönryhmä, jota eniten syrjitään Euroopassa – Vuonna 2008 virasto laati Euroopan laajuisen äh, mielipidetutkimuksen ja me äh, haastattelimme 25 000, 25 000 vähemmistön edustajaa ja tähän joukkoon kuului yli 3000 romania ja yksi asia sieltä pisti silmään se, että syrjinnän taso romanien kohdalla on erittäin korkea minua pyydettiin myöskin tänään puhumaan koulun kesken jättämisestä ja tutkimuksestamme saamme tästäkin tietoa. Kuten te tiedätte, oikeus koulutukseen on perusihmisoikeus sekä perusoikeuskirjan että lasten oikeuksien pöytäkirjan puolesta. Ja tämä oikeus se kuuluu kaikille. Seitsemässä jäsenvaltiossa, jossa me teimme tämän vuoden 2008 tutkimuksemme romanihenkilöiden keskuudessa, niin me totesimme, että suuret määrät romanikansalaisia jättävät koulun kesken viiden vuoden jälkeen. Näissä seitsemässä maassa, jossa tutkimus tehtiin, koulun kesken jättäjien määrä tai sellaisten nuorten määrä, jotka lähtivät ennen viidettä vuotta, liikkui 35-75 prosentissa. Ja jos me vertaamme tätä valtaväestöön, niin siellä tämä prosentti on ö, vain 2 prosenttia aivan erityisesti yhdessä maassa tämä prosentti nousi 75 prosenttiin romanilasten keskuudessa. Eli lähtökohta, jos koulun kesken jättämiseen romanien keskuudessa halutaan puuttua, niin se on hyvin erilainen, jos sitä verrataan kantaväestön tilanteeseen. Viraston tutkimuksissa käy, tutkimus toi myös julki tiettyjä mahdollisia syitä. Syrjintä selvästikin, sillä on tärkeä rooli esimerkiksi sen kautta, että romaanioppilaat erotetaan, heidät eristetään erityiskouluihin. Tietyt jäsenvaltiot ovat ottaneet edistysaskeleita ja romaanilapset on siirretty valtavirtakoulujärjestelmään ja tämä on erittäin positiivinen trendi. Mutta jos ei oteta lisäaskeleita, jotta eh, parannettaisiin, edistettäisiin eh, suvaitsevaisuutta ja taisteltaisiin ennakkoluuloja vastaan, niin romanilapsiin kohdistuu kiusaamista, eh, vihamiehisyyttä koulun henkilökunnan taholta ja myöskin vihamielisyyttä muilta ei-romanilasten vanhempien taholta. Eli tässä on paljonkin tehtävää Äh, ei riitä se, että nämä romanilapset äh, vain siirretään valtavirtakouluihin, vaan täytyy tehdä paljon muutakin. Muita mahdollisia tekijöitä ne eivät välttämättä ole sidoksissa syrjintään. Ne ehkä liittyvät äh, enemmänkin sosiotaloudellisiin ongelmiin, jotka liittyvät valtaväestöön, mutta aivan erityisesti romaaniväestöön. Ja voisin mainita muutaman tällaisen tekijän. Hyvin usein köyhät äh, asuvat äh, taloissa, joista on huono pääsy julkisiin palveluihin, koulut mukaan lukien, ja tämä saattaa äh, toimia lannistimena, mitä koulutukseen tulee, aivan erityisesti, jos koulukuljetuksia ei ole mahdollista järjestää tai jos niitä ei yksinkertaisesti ole olemassa. Vierailin romanien lähiössä erässä jäsenvaltiossa – Tämä sijaitsi pari kilometriä kylästä, eikä ollut minkäänlaista koulukuljetusta romanilapsille. Ja kun me keskustelimme pormestarin kanssa, niin pormestari ei itse asiassa ollut edes tietoinen tästä asiasta ja lupasi tarkastella tätä asiaa. Ja romanilaisten vanhemmat olivat kertoneet meille, että varsinkin talvella tämä oli valtaisa este. Eli tämä oli yksi koulunkäynnin este. On myöskin paineita, jotta lapsista tulee taloudellisesti aktiivisia hyvin varhaisessa vaiheessa, jotta he kantavat kortensa kekoon perheen tulotasoon. Ja on myöskin mahdollisesti kulttuurillisia esteitä. Vanhemmat eivät välttämättä näe koulutuksen arvoa heidän elämäntavallensa. Eli me tarvitsemme syvällisempää tutkimusta, jotta me voisimme identifioida, mikä rooli näillä tekijöillä on ja ovatko nämä sosiotaloudellisia ongelmia vai onko kyse todellisuudessa syrjintään liittyvistä ongelmista. Ja tästä syystä virasto, virastolla on käynnissä pysyvä äh, romanien syrjinnän tutkimus. Ja tässä ei tarkastella ainoastaan romaniyhteisöjä, vaan tässä myöskin tarkastellaan muita yhteisöjä, jotka asuvat romaniyhteisöjen läheisyydessä ja verrataan äh, sitä, miten nämä muut yhteisöt äh, nauttivat samoista oikeuksista. Eli tarkastelemme, mitkä liittyvät köyhyyteen, mitkä asiat liittyvät syrjintään ja sitten koetamme hieman katsella syvemmälle näitä haasteita. Tämä tutkimus tehdään UNDPn kanssa yhteistyössä, siis YK kehitysohjelman ja Maailmanpankin kanssa yhteistyössä. Yritämme valjastaa heidän kokemuksensa näissä asioissa heidän kokemuksensa muualta maailmasta. Eli tämä romanikysymyksestä. Sitten toinen asia, vammaisten oikeudet. Kuten tiedätte, EU on ratifioinut YK vammaisoikeuksien peruskirjan ja EUlla on täten suora velvollisuus edistää ja suojella heidän oikeuksiaan toimivaltuuksiensa puitteissa. Virasto tekee paljonkin tutkimusta tällä alalla ja toivon mukaan tästä saadaan asiantuntemusta ja tietoa liittyen siihen, miten voitaisiin tarjota tasavertaiset mahdollisuudet, vältyttäisiin syrjinnältä ja ei syrjäytettäisi vammaisia ihmisiä. Me olemme julkistaneet jo raportin oikeudesta poliittiseen osallistumiseen ja totesimme, että tietyt jäsenvaltiot, he jättä, ne jättävät syrjään henkisesti vammaiset henkilöt ja mielisairaat. Heillä ei esimerkiksi ole äänioikeutta koska tämä oikeus on sidoksissa heidän juridiseen kapasiteettiin. Ja tämä oli tilanne seitsemässä jäsenvaltiossa. Me tiedämme, että tietyt jäsenvaltiot, jotka ovat tarkastelleet tutkimustamme, niin ne ovat jo muuttamassa lainsäädäntöä, mutta tämä selvästikin vaikuttaa siihen, että heidät jätetään poliittisen elämän ulkopuolelle mukaan lukien ammattiliittoihin osallistuminen esimerkiksi. Tutkimuksemme vammaisiin liittyen käsittelee neljää teemaa. Ensinnäkin palvelutalojen olosuhteet, toiseksi riippumaton itsenäinen asuminen, kolmanneksi heidän juridinen ulottuvuutensa ja sitten pääsy oikeuteen. Virasto tulee julkistamaan vertailututkimuksen, joka perustuu kenttätyöhön yhdeksässä jäsenvaltiossa, ja me tarkastelemme tässä olosuhteita kentällä on edelleen hyvin hankala kerätä vertailukelpoista tietoa 27 jäsenvaltiosta liittyen niihin henkilöihin, jotka asuvat äh, laitoshoidossa. Ja ehkä ei olekaan niin tärkeää keskittyä niinkään näiden laitosten määrään, vaan äh, enemmänkin siihen, että muutettaisiin sitä filosofiaa, joka liittyy siihen, millä tavalla tämä äh, palvelu tarjotaan, eli siirryttäisiin kohti yksilöllisempää, yksilöllisempään avohoitoon. Haluaisin painottaa neljää asiaa, jotka tulivat esiin näistä alustavista tutkimuksista. Tämä on siis vain hieman ennakkomakua näistä tietyistä tutkimustuloksista. Se, että halutaan edistää itsenäistä asumista laitoksen ulkopuolella, niin se on suotavaa, mutta näiden kahden prosessin ne täytyy koordinoida asianmukaisella tavalla – ja ne täytyy ottaa käyttöön pikkuhiljaa. Tässä ei ole kysymys yksinomaan siitä, että suljetaan laitoks yhtenä päivänä ja sitten seuraavana päivänä siirretään ihmiset asumaan yhteisöön, muiden keskuuteen. Me olemme nähneet tietyissä jäsenvaltioissa, että tendenssi on se, että mieltään saaraat ihmiset siirrytään vankiloihin, ja tämä ei tietenkään ole se oikea tapa hoitaa asiaa. Eli tässä täytyy löytää oikea tasapaino. Toiseksi EUn rakennerahastot, niitä voitaisiin ohjata tukemaan riippumatonta itsenäistä apumista, asumista sen sijaan, että kunnostettaisiin vanhoja olemassa olevia rakennuksia. Tutkimus on myöskin osoittanut, että vammaiset itse ovat sitä mieltä, että jonkinlainen työ, työnteko on heille henkilökohtaisesti hyvin arvokasta. Se tekee elämästä merkityksellistä, mikä ei tietenkään tule kenellekään yllätyksenä, mutta samaan aikaan meidän täytyy myöskin suojella näitä henkilöitä hyväksi käytöltä, koska heitä saataan käyttää ilmaisena työvoimana. Esimerkiksi yksi henkilö, jota me haastattelimme, hän kertoi, että laitoksen johtaja käytti talon omaa henkilöstöä rakennuksen kunnostamiseen. Sitten viraston tutkimustulos myöskin on osoittanut, että pääsy työmarkkinoille vammaisten kohdalla, se on paras, paras, tapa, paras tapa hoitaa. Tämä on se, että taataan heille pääsy koulutukseen ja nimenomaan sisällyttävään koulutukseen kun YK on vammaisperuskirja on ratifioitu, niin sillä muutetaan tilannetta Euroopassa ja tämä lisätään tähän lääketieteelliseen lähestymistapaan – ja otetaan ihmisoikeuslähestymistapa huomioon ja aletetaan ihminen eikä hänen vammansa keskiöön. Ja täten meillä on hyvin mielenkiintoisia vuosia edessämme tässä asiassa. Ja kolmanneksi haluaisin sitten keskustella maahanmuuttajien käyttämisestä kotiapulaisina tässä on kysymys suuremmastakin projektista, joka liittyy laittomiin siirtolaisiin. Tämä tutkimus, joka siis julkistetaan ensi kuussa, siinä kerrotaan aivan erityisestä kategoriasta, toisin sanoen kolmannen maan kansalaiset, eh, jotka ovat laittomasti maassa ja joita, jotka työskentelevät kotiapulaisina. Eli tässä ei puhuta esimerkiksi henkilöistä, jotka ovat maassa viisumin varjolla. Tätä tutkimusta tehtiin kymmenessä jäsenvaltiossa haastattelemalla kotiapulaisia ja kansalaisjärjestöjä. Tämä on ensimmäinen tutkimus, jossa analysoidaan tätä tilannetta eri jäsenvaltioissa ja se kattaa viisi eri osa-aluetta. Työolot, erottaminen, järjestäytymisvapaus, muutoksenhaku ja perheelämä. Haluaisin ottaa kolme näistä haasteista esille. Ensinnäkin kysymys on ihmisryhmästä, joka, johon todennäköisesti tulee kohdistumaan moninaista syrjintää kotiapulaisena toimivat yleensä naiset ja täten he ovat haavoittuvaisempia sukupuoleen liittyvään väkivaltaan. Esimerkiksi seksuaalinen häirintä on hyvin todennäköistä kotiapulaisten kohdalla. Ja koska he ovat ulkomaalaisia, niin heitä saatetaan hyväksi käyttää rodun tai etnisyyden takia. Toiseksi kuten hiljattaisessa parlamentin päätöslauselmassa alleviivattiin, jossa siis käsiteltiin ILOn kotiapulaissopimusta, niin usein tähän työmuotoon kohdistetaan vähemmän sääntöjä kuin muihin työmuotoihin. Esimerkiksi työsuojelutarkastajat eivät tarkastele kotiapulaisten työntekoa. Kolmanneksi on suuria Eh, esteitä hakea oikeutta, jos on joudut, joutunut väärin käytety, hyväksi käytetyksi. Ja ehkä suurin este on se, että uhrit pelkäävät, että heidät ilmi annetaan maahanmuuttoviranomaisille, jos he kääntyvät viranomaisten tai tuomioistuimen puoleen. Kuten me kaikki tiedämme, ei ole mitään velvollisuutta antaa laittomille maahanmuuttajille pääsyä työmarkkinoille, mutta jos he jo toimivat työmarkkinoilla, alueella, niin silloin heihin kohdistuvat samat oikeudet kuin keneen tahansa muuhun henkilöön, joka työskentelee ILOn sopimuksen tai eurooppalaisen ihmisoikeuslainsäädännön puitteissa, ellei sitten sopimuksissa mainita aivan erityisiä poikkeuksia. Käytännössä kansallinen lainsäädäntö ei aina ole eksplisiittinen, e, eksplisiittisesti takaa näitä oikeuksia. Haluaisin painottaa kahta ulottuvuutta. Ensinnäkin se, että tulisi ottaa vähimmäispalkkastandardit käyttöön ja säännöt, jotka liittyvät sairaslomaan, onnettomuuksiin, myös tulisi saada aikaan työsuojelutarkastuksia kotiapulaisten tekemään työhön, mukaan lukien laittomat kotiapulaiset tulisi myöskin tunnustaa se, että tälle työvoimalle on kansallisella tasolla kysyntää ja tulisi perustaa kohdennettuja maahanmuutto-ohjelmia, jotta tällaiset henkilöt olisivat juridisesti paremmassa asemassa ja saisivat parempaa suojelua. Eli hyvät naiset ja herrat, nämä monet haasteet, jotka, jotka, joita liittyy romaani kansalaisiin, vammaisiin ja laittomiin maahanmuuttajiin, tämä kaikki alleviivaa sitä, kuinka paljon meidän täytyy tehdä töitä, jotta perusoikeudet saadaan turvattua sillä tavalla, kun ne mainitaan perusoikeuskirjassa viran, virasto mielellään auttaa teidän valiokuntaanne asiantuntemuksellamme tarttumalla näihin moninaisiin haasteisiin. Ja odotan innolla teidän kysymyksiänne ja kiitän teitä huomiostanne. Kiitos paljon tästä hyvästä tilannearviosta aiheista, jotka huolestuttavat meitä aivan erityisesti tässä valiokunnassa. Annan puheenvuoron nyt kolmelle kollegalle. Aleksandro Serkas ja Rova Schröter sen jälkeen. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitos paljon, hyvä johtaja. En halua vain kiittää aluksi protokollan mukaisesti, vaan se tulee suoraan sydämestä. Teidän viimeisimmät sananne vahvistavat tämän viraston oikeutusta, kun te myönnätte, kuinka strategisesti on tärkeää eurooppalaisessa mittakaavassa nämä ongelmat. Minä olen samaa mieltä kanssanne. Jos yhteiskunnalle halutaan ihmisarvoa, niin ei sitä mitata vain sillä pää oma tulolla per capita, vaan meidän pitää ajatella, tulolla per capita, vaan meidän pitää lähteä siitä, että kunnioitamme myös kaikkia heikoimmassa ja turvattomammassa asemassa olevia ihmisiä. Miten me voimme kollektiivisesti toimia sillä tavalla, että ne, he, joilla ei ole välineitä, pystyisivät myös elämään ihmisarvoisesti, voisivat myös tehdä suunnitelmia oman elämänsä varalle. Ja voisimme ojentaa auttavan kätemme myös heidän suuntaansa. Sen takia haluaisin tehdä joitakin kysymyksiä teille. Te puhutte täällä koulutuksesta, kasvatuksesta, vammaisista, mm, romaaneista, mutta mitä te aiotte? tehdä. Olisiko minkäänlaista tutkimusta siitä, että ihmisoikeudet ei tulisi eroittaa siitä, onko kyseessä EU-kansalainen vai kolmannen tai jonkun muun maan kansalainen, joka asuu kanssamme? Mikä on kysyä, missä vaiheessa ollaan tällä hetkellä no juridisessa mielessä? Mikä on se tilanne, jos ajatellaan kartanomaisesti näitä ihmisiä? Tämä on tärkeä aihe, koska tässähän me, to, me vahvistamme lainsäädäntöä, me haluamme dis, syrjintää vastaavia direktiiviä, mutta meillä on kahden luokan kansalaisia, monenkin luokan kansalaisia Euroopassa. Me emme halua syrjintää, mutta ne, jotka tulevat ulkoapäin, niin e, e, eivät he saa joutua toisenlaisen kohtelun kohteeksi. En puhu tässä laittomasti oleskelevista ihmisistä, mutta kysymykseni on siitä, voidaanko erottaa vai ei erottaa ihmisen e, ihmisarvoja hänen miten häntä voidaan arvottaa sinkällä, mikä on hänen juridinen asemansa, mikä on hänen työsopimuksensa, mikä on hänen statuksensa, jos hän ei ole Euroopan kansalainen tai Euroopan unionin kansalainen. Täällä on paljon puhuttu ja muuallakin puhuttaa paljon ihmisoikeuksista. On puhuttu ensimmäisen ja toisen ja kolmannen sukupolven oikeuksista, taloudellisista, yhteiskunnallisista oikeuksista, tässä on kyse eh, ehkä ensimmäistä oikeuksien korpuksesta. Nyt puhutaan oikeudesta hyvään terveyteen. Mutta äh, jos me haluamme laajentaa tätä käsitettä, että se olisi paljon kattavampi, silloin olisi kyse ihmisarvosta, siitä, millä tavalla hän voi tehdä työtä, miten hän voi kouluttautua, miten hän voi hoitaa itseään, huoltaa terveyttään ja niin edespäin. Tämä oli minun ajatukseni taustalla. Kiitos Rova Schröter seuraavaksi. Ja kiitoksia. Minus aloittaa. Teidän selontekoni oli hyvin mielenkiintoinen ja oikeastaan puuttuisin yhteen asiaan. Ja toisaalta olisin sitten kysymyksen ensimmäinen kohta. Mm. Tämä raportti vammaisista. Tämä on hyvin, Sitten sanoit yhden keskeisen asian siinä, nimittäin koulujärjestelmien täytyy saada, koulujärjestelmien täytyy avautua ja sitä kautta voidaan vasta varmistaa, että päästään myös ensimmäistä kertaa työmarkkinoilla. Varmastikin monissa jäsenvaltioissa tätä tietä ei ole, vaan myös toisenlaisia teitä. Minä puolan teidän konseptianne, mutta meillä täällä Euroopan tasolla on se ongelma, että meillä on, meillä on valtavia, eh, valtavia jarrutusta eh, neuvostossa tämän direktiivin suhteen, miten tätä konseptia voitaisiin toteuttaa, ja niin että me voisimme omilla tarkistuksillamme tehdä muutoksia Euroopan tason yleissopimukseen. Me tiedämme myös, ketkä ne ovat, jotka jarruttavat neuvostossa. Me tiedämme, että tämä on kovin painava jarrujalka. Ja toisaalta kiinnostaisi tietää, mikä on teidän toimintanne tämän jarrun avaamiseksi. Esimerkiksi minulla on kuva, että Saksassa tällä hetkellä on liikehdintää, koska koulutus kuuluu osavaltioiden toimivaltaan ja on osavaltioita, jotka ovat sitten kehittelemässä tämän yleissopimuksen mukaista koulutusjärjestelmää. Minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia teillä on? Ja kysymys on myös, myös siitä, keskustelua käydään tästä syrjintädirektiivistä, että pyritään laittamaan se mappi yöhön ja etsitään toinen vaihtoehto. Me parlamentissa uskomme, että tämä viides syrjintädirektiivi on ainoa mahdollinen tie, joka täytyy saada liikkeelle. Sitten toinen aivan lyhyesti on kysymys siitä, että monissa jäsenvaltioissa ikään kuin on äh, kevennetty tilannetta sillä tavalla, että, että, äh, että on helpotettu tämän direktiivin äh, toteuttamista kansallisella lainsäädäntöllä. Silloin on käytetty myös ryhmäkannen mahdollisuutta. Komissio ei halua tätä tietä jatkaa. Mikä on teidän mielikuvanne? Me, meillähän ei tällä hetkellä ryhmäkannen mahdollisuutta ole. Merci, j'informe les collègues que j'ai... Kiitos. Informoin kollegoja, että nyt suljen tämän puhujalistan. Äh, rouva Elisabeth Lin ja edustaja Koza. Thank you very much for... Uh, Kiitoksia. Kiitoksia, tulit tänne paikan päälle puhumaan meille. Niin, tästä vammaisdirektiivistä, joka on nyt tällä hetkellä neuvostossa menossa Niin, miten puhutte näistä jäsenvaltioista, jotka ovat täällä jarruttamassa, niin me kyllä tiedämme, että jäsenvaltiot olisi kyseessä. Mutta kun puhuitte elinten sulkemisesta, joka on tietenkin hyvä, ja olette tästä myöskin tulossa raportti ensi vuonna, niin onko tällä hetkellä EUn rakennerahastoissa tällä hetkellä näkyvissä sitä, että tämä käytetty jollain tavalla hyväksi, yhteisöjen hyväksi? Tästä olisin kuulla lisää. Ja sitten toinen asia on se, että puhumme näistä henkilöistä, joilla on oppimisvaikeuksia ja henkisiä vajauksia. Onko tällaista, että niitä henkilöitä käyttää myöskin tässä että näitä henkilöitä pidetään sängöissä vielä kiinni ja käytetään lääkkeitä heihin. Ja me yritetään tavallaan rauhoittaa näitä henkilöitä. Ja henkilöitä, jotka ovat myöskin oppimisvaikeuksia, mitä tämä lakia olla heitä hallinnassa. Tämä on tietenkin yksi sellainen terveysasia, kun ottaa esille. Mutta parlamentissa kuitenkin olemme jo katsoneet näitä vammaisasioita jo vuosikausia sitten. Olen hyvin tyytyväinen tähän, että olemme ottaneet esille ja myöskin vanhempien henkilöiden oikeusasia liittyy tähän. Tulee myöskin tulevaisuudessa katsomaan sitä, että mikä, mikä on vanhusten tilanne. On tärkeää, että katsomme vanhempien henkilöiden perusoikeuksia myös tällä hetkellä. Erityisesti juuri pitkäaikaisuudessa olevat henkilöt. Tänään meillä oli konferenssi siitä, että vanhempia henkilöitä ei voida käyttää klinisessä tutkimuksessa, vaikka, vaikka lääkkeet käyttäisi vanhempiin henkilöihin. Ehkä tällaisia asioita pitäisi katsoa. Pitkäaikaishoidon väärinkäyttö, mahdollisuudet ja myöskin perusoikeudet pitkäaikaishoidossa, näitäkin tulisi katsoa. Kiitoksia. Edustaja Kosa, ja sitten voitte vastata Morten Jerun näihin neljän ensimmäiseen kysymykseen. Köszönöm szépen a szót. Hosszúra terveztem a kérdéseket, de az előztem... Kiitos. Minä aloin alun. Minä halusin alun perin tehdä pitkiä kysymyksiä, mutta osa kysymyksistä on tullut jo esille, jotka halusin esittää, joten ensi alkuun haluan kuitenkin kiittää teitä te, te, siitä, mitä teidän ystävänne virasto on tehnyt. Se työ on ollut loistavaa, mutta minä olen esittelijänä, esittelijänä vammaisista ihmisistä te, tehdyssä e, mietinnössä. Minulla olisi seuraavat kysymykset teille esitettävänä. Ensinnäkin puhutaan vammaisten ihmisten perusoikeuksista. Onko ajateltu tehdä jotain kokonaisvaltaista tutkimusta tästä aiheesta? Ja me, minä haluaisin tiedä, missä määrin Lissabonin sopimusta on toteutettu ja sovellettu YK peruskirjan mukaisesti. Silloin kun puhutaan vammaisista ihmisistä? Se oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni liittyy vammaisten ihmisten äänestysoikeudesta. Vammaiset, joilla on jokin látássérültek, mm, kerekesszékesek, akik sok esetben ki vannak zárva a tässä kyse siitä, että haluamme laajentaa käsitettä siitä, mikä on vammainen ihminen. Siis ei ky- on kyse ihmisistä, joilla oli ehkä välttämättä aivovamma, vaan ne, jotka liikkuvat ö, ö, pyörätuolilla tai on joku motorinen vamma kolmas kysymys liittyy äidinkieleen. Onko suunniteltu tutkimusta teidän virastonne toimesta siitä, miten ihmiset, jotka käyttävät viittomakieltä tai kommunikoivat viittomakielen välityksellä, mitä oikeuksia heillä on myös toteuttaa itseään Euroopan eri toimielimissä ja saada äänensä kuuluviksi Euroopan eri toimielimissä? Voitte nyt vastata ehkä näihin neljän ensimmäiseen kysymykseen, mutta vetoan teihin heti, että ei kovin vuolassanaisesti. Thank you very much. Kiitoksia. Ensinnäkin tästä asiasta, joka koskee, että mikä, minkä, minkälaisia statuksia, tilanteita on ihmisoikeuksien suojelmissa. Yleisesti puhuen, yleisesti sanoen, ne keskeiset oikeudet kuuluvat kaikille ja kaikki nauttivat keskeisistä oikeuksista. Eli nämä peruskirjan oikeudet ja Euroopan yleissopimuksen oikeudet ja YK yleissopimuksen oikeudet ovat koskevat kaikkia. Myös maahanmuuttajat, ja joilla on täysi kansalaisuus. Sitten peruskirja sisältää myös oikeuksia, joka koskee, joka koskee kansalaisia, joilla on äänestysoikeus ja jotka eivät siis koske siitä, äh, jotka eivät ole kansalaisia. Sitten on tietynlaisia eriytymisiä, kun poistutaan tästä ihmisoikeuskonseptista ja puhutaan matkailijoista ja tilapäisistä työntekijöistä ja, ja tällaisella määräaikaisella oleskeluluvulla oleskelijoita. Ja tässä on tietenkin niin kuin syrjinnän kannalta, syrjintää näkökohta voi tulla mukaan, äh, kun henkilöitä Äh, kohdellaan tietyllä tavalla erityneellä, erityneellä tavalla. Mutta noin kuin syrjinnän kannalta siihen kuuluu, äh, tämä, tätä käsitellään myös tässä raportissa, totta kai. Mehän voimme jatkaa. On, on, tässä on tiettyjä erityisasioita, jotka, joihin täytyisi oikeastaan tutustua hieman lähemmin. Mitä taas tulee tähän Eh, horisontaaliseen direktiiviin ja jarrutukseen. No virastollahan ei ole ö, mahdollisuutta sekaantua suoraan tähän poliittiseen lainsäädäntöprosessiin, mutta totta kai pitkälti meidän raporttimme vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta tai muista oikeuksista, jotka ovat kuitenkin oleellisia suhteessa horisontaalisen direktiiviin. Minä tiedän, että niitä on paljon käytetty argumentoinnissa ja keskusteluissa, ja minusta tämä on paras tapa virastolle kantaa oma kortinsa tähän kekoon, että kyllä on olemassa ongelmia ja kyllä on olemassa tässä on oikeudellinen tyhjiö, joka luultavasti pitäisi täyttää ja tietenkin olisin hyvilläni, jos voisin olla yhteistyössä teidän valiokuntanne kanssa ja myös kahdenkeskisellä tasolla, jos on tällaisia erityisiä selvityksiä tai tutkimuksia, joita voitaisiin käyttää johonkin tavallaan lisävälineenä silloin, kun tarvitaan tiettyjä faktoja sen selvittämiseksi, että onko jokin ongelma olemassa. Ehkä tämä on paras tapa meille myötävaikuttaa. Mitä taas tulee tähän ryhmäkanteeseen, minun täytyy sanoa, että me emme ole tätä asiaa työstäneet, mutta, mutta meillä, meillä on kyllä yhteyksiä oikeusjärjestelmään, ja tässä yhteydessä olemme myös käsitelleet ryhmäkannetta, se voisi olla yksi sellainen asia, joka voitaisiin ottaa esille myöhemmässä vaiheessa. Rakennerahastoista ja miten niitä on käytetty. Luulenpa, että että tietoisuutta on rakennerahastojen käyttämisen suhteen. Ja kun puhutaan vam- ehkä tässä vammaisasiassa voitaisiin tätäkin asiaa käsitellä. Me olemme, me olemme myös epävirallisella tasolla puhuneet eräiden virkamiesten kanssa tästä, tästä mahdollisuudesta. Mutta siinä on vissit äh, rajat tietenkin, missä määrin rakennerahastoja voidaan käyttää – tällaisiin tarkoituksiin, mutta, mutta asiasta ollaan tietoisia ja yleissopimus on tässä suhteessa erityisen hyödyllinen näiden uusien perspektiivin avaamisessa. Tällaiset erikoisvuoteet, niin me olemme tästä tätä asiaa vähän, tästä ollaan laatimassa selvityksiä. Erityisesti nämä erikoisvuoteet ovat sellaisia, ja olisi aika ihmeellistä, ellei tätä käsiteltäisi tässä raportoinnissa. Me olemme tätä asiaa selvittämässä, ja tässä raportoinnissa olemme yhteistyössä vammaisten, kehitysvammaisten kanssa, ja tässä pyritään puuttumaan näiden ihmisten keskeisiin kysymyksiin. Ja tämähän on, tämä on ollut aika, aika herättävä prosessi siinä suhteessa, että haasteiden mittasuhteet ovat selvinneet. Ja mitä taas, kun puhutaan ikääntyneistä, tai totta kai me teemme tässä suhteessa enemmän tulevaisuudessa, mutta toivomme, että silloin kun me käsittelemme näitä tapoja, joita instituutiot toimivat ja millä tavalla instituutiot pyrkivät löytämään oman konseptinsa instituutioon niin, että saataisiin yksilöllisempi, yksilöllisempi hoitokonsepti niin, niin että, että pitäisi muistaa, että henkilö on keskiössä eikä instituutio. Tietenkään heidän tämä asia niin mustavalkoinen kuin mitä se ehkä näyttää, mutta meidän tarvitsee kyllä muuttaa asenteita tässä. Tässä on tapahtunut valtavasti muutoksia niin kuin instituutioiden sisälläkin. Kyllä tällainen strateginen työ täytyy aloittaa näillä sektoreilla jotta saataisiin laajempi vaikutus yhteiskunnan tasolla. Mutta meidän täytyy muistaa, ovatko niin lapset kuin vanhuksetkin tai vammaisetkin, että heillä on oma roolinsa tietenkin instituution sisällä, mutta erityisesti ikääntyneet on sellainen asia, joka tulee meidän agendallemme. Äänestysoikeus silloin, kun nostamme tämän kissan pöydälle raportin muodossa niin, ja näemme sitä toimintaa eri jäsenvaltioissa, ja olemme nähneet myönteistä ää, palautetta, ja sitten tällainen, että hei, tässä on sellainen asia, jota emme ole miettineetkään. Tässä on tavallaan niin kuin lainsäädäntö ei ole edes huomannut omia rajojaan. Kukaan ei ole varsinaisesti keskittynyt tällaisiin asioihin. Ja nyt tämä raportti on lisännyt tätä tietoisuutta ja toivottavasti tämä leviää ja laajenee muihinkin ryhmiin, jotka ovat yhtä lailla ulkona poliittisesta osallistumisesta. Ja tätä täytyy seurata ja meidän täytyy sen sijaan sitä nähtäväksi, ja nähtäväksi tapahtuuko se automaattisesti tämä herääminen vai pitääkö meidän tukea sitä heräämistä uusilla raporteilla, jotta sitten äh, loppupeleissä nähtäisi mikä on tämän ongelman laajuus. Sitten äidinkieli, äh, viittomakieli, totta kai tämäkin on asia, joka tulee sisältymään meidän työhömme. Se ei ole vielä tää, siellä tällä, tässä vaiheessa, mutta se on ö, äh, tulossa osaksi meidänkin työtämme koska sehän liittyy mahdollisuuteen osallistua aktiivisesti niin poliittisiin prosesseihin kuin, kuin ylipäätään yhteiskunnalliseen elämään. Kiitos. Annan puheenvuoron neljälle seuraavalle puhujalle. Toivottavasti olette yhtä lyhytsanaisia kuin edelliset Blinkevich ja Jartseviestska. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia direktoriu dėkoju e, Jums už pateiktą informaciją. Kiitoksia. Kiitoksia johtajalle, että tulitte tänne paikan päälle. Kiitoksia myöskin tästä esityksestä. Ja romaniväestöstä ja näistä vammaisasioista ja maista olevista työhakijoista liittyen. Kysyisinkin teiltä, että onko teillä tutkimuksessa mitään tilastotietoja, kuinka taloudellisesti – tilanne on muuttunut vammaisten suhteen. Koska me näemme tilanteita jäsenvaltioissa, joissa budjetteja on leikattu ja näin vammaisten tilanne on heikentynyt. Ja toinen kysymykseni on näihin kolmansiin mai, kolmasta maista tuleviin työntekijöihin liittyvä. Teidän analyysinne tähän liittyen. Oletteko te nähneet sitä, että, että jäsenvaltioiden lähestymistapa näihin henkilöihin liittyen on muuttunut, kun työttömyys on lisääntynyt maissa? Panie dyrektorze, sprawami podstawowymi bezwzględnymi... Kiitos puheenjohtaja, hyvä johtaja. Tietenkin äh, myöskin äh, velvollisuudet ovat sidoksissa perusoikeuksiin. Niin, istun täällä. Istun täällä. Parempi politiikka tai huonompi sosiaalipolitiikka Euroopassa hyvin usein johtavat siihen, että kansalainen turvautuu sosiaaliturvaan eikä enää käy töissä ja tietenkin elintaso laskee ja perheiden ja aivan erityisesti lasten elintaso laskee. Haluaisin tietää, teettekö te analyysejä siitä käsityksestä, joka vanhemmilla on velvollisuuksistaan lastensa suuntaan, kun vanhempi tekee päätöksen heittäytyä ammatillisesti passiiviseksi. Onko tällaisia analyysiä tehty ja oletteko sitä mieltä, että meidän tulisi tälläkin alalla jotakin tehdä? sen lisäksi, että puhumme tästä ja jaamme tästä tietoa. Siis tässä puhutaan nimenomaan vanhempien velvollisuuksista. Rouva Moran. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kiitos eh, viraston johtajalle, kun hän selkeytti meille perusoikeuksiin liittyviä ongelmia. Kysymykseni on samansuuntainen kuin kollegallankin juuri äsken. Te erittäin laajalti kerroitte meille romanilasten tilanteesta, kuinka heistä tulee usein koulupudokkaita. Ja kerroitte kolmesta eri ongelmasta. Syrjintä, eivät saa oikeutta koulutukseen ja miten voidaan parantaa tilannetta ja miten, siihen, miten siinä on ilmennyt ongelmia. Kun te analysoitte näitä hankkeita maakohtaisesti, integrointipolitiikkoja, joiden avulla voitaan, voitaisiin ottaa huomioon nämä romanilapset, jotta yrittäisiin saada heidät sisään koulutukseen, piirin ja yhteiskuntaan sisälle. Thank you, and I too would like to thank the director and apologize. Kiitos, minäkin kiitän johtajaa ja olen pahoillani, että olette tällä heti alusta mukana. Ensimmäinen kysymys. En tiedä, ehkä te käsittelittekin näitä jo. Ilmeisestikin olette huolissanne tämän perusoikeuskirjan toteuttamisesta ja olemme puhuneet Lissabonin myötä siitä, että tämä voi vaikuttaa. No millä tavalla se on vaikuttanut käytännön tasolla? Onko se vahvistanut teidän <clears throat> toimintaanne? Mitä se on vaikuttanut? Ja toinen kysymykseni liittyy kotityöntekijän kotiapulaisiin yksi niistä asioista, jotka luovat vaikeuksia täällä, että, erää, eräät, mutta eivät kaikki, ovat äh, sitten perheen palkollisia. Te puhutte äh, tällaista selkeästä standardeista ja yksi ehdotus, joka on tehty meidän mietinnössämme, että voitaisiin, ö, että, että, että, että oikeastaan jopa alueellisella tai jopa kansallisella tasolla tehtäviä sopimuksia. Ehkä te voisitte vähän valaista tätä, että he, he ovat perheessä siellä saattaa syntyä vissiä jännitteitä. Ehkä voisitte vähän lähettää äh, tätä näkemystänne. Thank you very much. Uh... Kiitos. Ensimmäiseksi talouskriisi, rahoituskriisi ja sen vaikutukset vammaisiin ja kolmansien maiden työntekijöihin. Sanoisin, että meidän tutkimuksissamme tämä ei käy ilmi yksinomaan siitä syystä, että virasto on vielä liian nuori. Virasto perustettiin vuonna 2007 Eli nyt me olemme näkemässä ensimmäisiä tutkimuksia eri osa-alueilta. Ja tietenkin toivon mukaan ajan mittaan me tulemme toistamaan tietyt tutkimukset ja tuolloin trendit tulevat esille. Tuolloin voidaan todeta, että tämä juontaa juurensa talouskriisiin, tai toivon mukaan voimme sanoa, että tämä on seurausta uudesta lainsäädännöstä, poliittisista aloitteista, muutoksia on saatu ehkä parempaan aikaan. Vuoden 2008 toisella puoliskolla, kun talouskriisi oli päällä, niin silloin me näimme näitä talouskriisin vaikutuksia ja seurasimme niitä vammaisten oikeudet. No, meillä ei ollut kenttätyötä tai perustutkimusta, jonka perusteella olisimme voineet mitata näitä seurauksia. Olen kuitenkin aika varma siitä, että sillä on ollut vaikutuksia. Olisi aika suuri yllätys, jos näin ei olisi mutta se on toisaalta taas saanut ihmiset ajattelemaan asioita eri tavalla. Siis täytyy säästää rahaa, mutta ehkä sitten voitaisiin tehdä muutoksia rakenteisiin. Eli kriisi voi potentiaalisesti myöskin ähm, muodostua mahdollisuudeksi ja kuinka pitkälle tämän kanssa sitten mennään. Tämä oli siis vaikutelma niistä keskusteluista, joita minä olen käynyt. Sitten kolmansien maiden työntekijät. Tässä on selvemmin nähtävissä se, että on olemassa vaara siitä, että ne henkilöt, jotka ovat työskennelleet harmaassa taloudessa, he edelleen roikkuvat tilastoissa. Meillä on tietoja, jotka osoittavat, että lomaututtujen määrä esimerkiksi rakennusteollisuudessa ja muualla – niin samaa määrää ei näe maasta poismuuttaneiden tilastoissa. Eli käytetäänkö heitä tänä päivänä hyväksi näillä työmarkkinoilla. Tämä huolestuttaa meitä, mutta myöskin Europolia ja muita. Meillä on äärimmäiset työmarkkinat tietyillä sektoreilla, joissa tämä hyväksikäyttö on hyvinkin julmaa. Tämä on sellainen asia, jota me haluamme tutkia tarkemmin vuonna 2013. Tämä on työohjelmassamme mukana ja me olemme parhaillaan valmistelemassa sitä metodologiaa ja ajattelutapaa. Mutta tässä on teillekin tehtävää. Sitten integraatioprosessit ja vanhempien velvollisuudet suhteessa lapsiin. Kuten sanoin, Tämä liittyy myöskin romanikysymykseen ja meidän täytyy todeta se, että kaikilla lapsilla on oikeus koulutukseen. Tämä on perusoikeus, joka koskee kaikkia lapsia. Ja sen jälkeen meidän täytyy sitten tarkastella sitä, että jos lapset eivät osallistu koulutukseen, niin mitkä ovat sitten ne syyt? Ovatko syyt syrjintään liittyviä, köyhyyteen liittyviä syitä, voi olla perheeseen liittyviä syitä ja näihin kaikkiin täytyy puuttua, koska pienellä lapsella on oikeus koulutukseen meidän velvollisuutenamme on ratkaista kysymys siitä, miten me yhteiskuntana varmistamme sen, että nämä lapset todellakin pääsevät koulutuksen pariin. Tämä on hyvin monimutkainen asia. Tämän selvittäminen ei ole suinkaan helppoa, mutta meidän täytyy tarttua tähän haasteeseen. Tiedonannossa, jonka komissio on julkistanut, Siinä virastoa on pyydetty tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa näiden kansallisten strategioiden suhteen – Eli meidän tutkimukset otetaan tässä mukaan ja tämän perusteella luodaan strategioita ja ehkä myöskään sitten koehankkeiden tasolla testataan näitä eri metodologioita. Eli meitä on pyydetty avustamaan jäsenvaltioita tällaisella niin kutsutulla työkalupakilla. Sitten onko Lissabonin sopimus saanut aikaan muutosta? Lissabonin sopimus on saanut aikaan paljonkin ihmisoikeuksien saralla – ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen menee todella nopeasti eteenpäin ja on mennyt nopeasti eteenpäin Lissabonin sopimuksen hyväksymän jälkeen. Ja virastossa me todellakin näemme, kuinka tietoisuus on lisääntynyt näistä perusoikeuksista ja niihin liittyvistä velvollisuuksista. Kotiapulaiskysymys. No jälleen kerran sanoisin, että kun kertomuksemme julkaistaan, niin olisi mukava jopa tulla tänne valiokuntanne eteen esittelemään tämä raportti. Ja raportin perusteella voisimme sitten mennä hieman yksityiskohtien tasolle, koska nyt minulla on sellainen olo, että tässä tilaisuudessa tähän ei aikaa ole, mutta tämä on erittäin mielenkiintoinen osa-alue, jota täytyy tarkastella. Jälleen kerran kyse on monimutkaista asiasta, mutta se eh, taas liittyy, liittyy siihen kuinka, miten me haluamme suojella näitä henkilöitä ja sitten on tietenkin velvollisuutena suojella näitä haavoittuvaisia naisia, jo, joita on siis tuhansia tällä hetkellä Euroopassa. Kiitos. Merci beaucoup. Merci de Kiitos paljon näistä täsmällisistä vastauksista aiheista, joita meillä on vielä työstettävinä. Meidän parlamenttimme ja tämä valiokunta on jo tehnyt aloitteita ja me seuraamme suurella mielenkiinnolla siitä, mitä tulee ilon suunnalta tästä aiheesta valmisteluksi. Anteeksi, jos vähän hoputin teitä tässä, mutta se on meidän Euroopan parlamentin ja tämän valiokunnan ikuista realiteettia, mutta ihan se estä teitä kertomasta meitä, te, meitä teille, estä teitä kertomasta meille eikä estä jatkamasta tätä vuoropuhelua toisessa yhteydessä myöhemmin. Nous en venons au point 4. No niin, nyt siirrymme kohtaan neljä esityslistalta, jossa tarkist, tutkimme tarkistuksia, joka liittyy lausuntoluonnokseen, jonka valmistelemme ITRE-valiokunnalle. Siinä on kyse öljyn ja kaasun turvallisuudesta avomerellä tästä lausunnosta, josta minä olen siis ja Siinä on kaksi tarkistusta, jotka on jätetty uuden uutukaisia. Itse oli niitä laatimassa, ei ole kyse, tai anteeksi, hyvin vähän tarkistukset, hyvin harvat tarkistukset olivat ongelmallisia ja itse ehdotin kuutta kompromissitarkistusta, jotka on jaettu varjoesittelijöille ja varkistusten laatioille, enkä ole saanut mitään kommentteja mistään suunnasta, eli ei siis tule ongelmia äänestyksen kanssa siinä muodossa kuin minä olen ne nyt laatinut, mitä tulee sitten kaikkiin tarkistuksiin. Jotkut niistä vaativat tär- täsmentämistä, jos halutaan puhua työolosuhteista avomerellä öljynporauslautalla tai jos halutaan puhua erityisvakuutuksista, riski, tilanteissa ja jos vaaditaan lääketieteellistä seurantaa öljynporauslautan työntekijöille kolmas on sitten tämä seuranta öljynporauslautalla neljäs kategoria on informaatio työntekijöille, kun on kyse työturvallisuudesta ja työhuollosta riskiolosuhteissa, joihin he joutuvat. Nel, viides aspekti on silloin, kun on kyse sääntöjen noudattamisesta, äh, kun on kyse EUn ulkopuolista työntekijöistä työskentelevät EUn alueen sisällä. Kuudennessa kohdassa pyydetään suurempaa avoimuutta tarkastuskysymyksissä ja tapahtuneissa onnettomuuksissa ja myös mahdollisista riskitekijöistä julkiselle terveydenhuollolle. Seitsemäs aspekti puhuu äh, valvonnasta riskitilanteissa ja, ma- ja potentiaalisista riskitilanteista. Viimeinen aspekti käsittelee, miten otetaan huomioon mahdolliset riskit ja riskit öljynporauslauttojen työntekijöiden palkkauksessa. Tässä synteesi näistä tarkistuksista ja muistutan, että tai on tehty Pieni muistutus tarkistuksena. Kaksi kompromissia. Edustaja Öri, olkaa hyvä. Köszönöm a szót, elnök asszony. Alapvetően túl sok kommentárom nincs, ez szerintem rendben van. Puheenjohtaja, minulla ei ole paljonkaan kommentoitavaa. Minun mielestäni tämä lausunto on täysin asianmukainen. Kompromissit myös ovat enemmän tai vähemmän hyväksyttäviä. Eli minä olen tämän puolesta lukuun ottamatta kompromissia B, jota en voi hyväksyä sen muodon takia. Liise ja minä olemme laatineet myöskin tarkistuksen. Ja näissä monemmissa tähdätään siihen, että harmonisoinnin sijaan, maksimaalisen harmonisoinnin sijaan liikuttaisiin minimiharmonisoinnin suuntaan. Eli me emme voi tukea tätä kompromissi b -tä. ja tästä syystä haluaisimme äänestää alkuperäisen tekstin, alkuperäisestä tekstistä. Le, texte euh, Mutta alkuperätekstissähän oli, puhuttiin maksimaalisista Thank you, Madam President. Uh, two points. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi asiaa. Tarkistus kuusi, jos tulemme näistä myöhemmin iltapäivällä, todetaan, että panetaan sitten jäsenvaltioiden. On jotain turvajärjestelmiä käytössä eurooppalaisella ja kansallisella tasolla. Tuen sitä. Oikeastaan tämä koskee juuri tämän porrastautojen turvallisuusasian ydintä. Tässä tarvitaan tietenkin parhaita käytänteitä ja EU pitäisi myöskin käyttää parhaita käytäntöjä tarpeen vaatiessa. Mutta miksi tarvitaan sitä uutta monimutkaista direktiiviä? Miksei vaan käyttäisi parhaita, parhaita käytänteitä niissä tapauksissa, kun tarvitaan? Ja sitten toinen kysymykseni, tämä liittyy alkuperäiseen ehdotukseen. Kappale seitsemän. Tässä pyytään EU-solvia yrityksiä käyttää samoja turvallisuussääntöjä kaikkialla maailmassa, mitä he käyttävät EU-sakin. Olen vähän <laughs> kyyninen, mutta monet yritykset siirtyvät juuri Euroopasta ulkopuolelle käyttääkseen hyväkseen näitä huonoja alhaisempia standardeja näin jatkaakseen työtänsä ja, ja ollakseen kilpailukykyisiä. Ja näin kun he tekevät, niin totta kai he sitten kokonaan bisneksensä EU-ulkopuolelle. Ja menetämme kaiken yrityksen suoman verotulon. Tässä vaan ammutaan itseään jalkaan. Että tämä on erittäin huono ajatus. Kiitoksia vain. Kiitos, edustaja Lin. Thanks very much. I generally agree with that. Uh, Kiitos. Olen samaa mieltä suurimmasta osasta tarkistuksia ja myöskin kompromissitarkistuksista, mutta kompromissi A huolestuttaa aivan erityisesti, koska tarkistus yksi on minun Eli me äänestämme kompromissia A vastaan ja äänestämme minun ykkösen puolesta. Sama pätee kompromissiin B. Minulla on tarkistus, joka minun mielestäni on parempi, tarkistus neljä. Eli me äänestämme b vastaan ja neljän puolesta. Pikku asioita, mutta yleisesti ottaen mietintö on hyvää. Meidän täytyy täytyy työstää asioita siihen suuntaan, että nämä käytänteet yhdentyvät. On tärkeää, että täällä viitataan myöskin globaaleihin aloitteisiin, koska on hyvin tärkeää, että me tarkastelemme näitä tuosuojelukysymyksiä myöskin globaalisesti. Lähdemme liikkeelle eurooppalaiselta tasolta ja sitten pyrimme saamaan aikaan työsuojelun globaaleja sopimuksia. Kiitos. Siis Kiitos, jos oli muita puheenvuoropyyntöjä. Pyrin vastaamaan tässä kaikille. Adotan edustaja Clarkista kysymyksistä parhaista käytänteistä. Tietyssä mielessä tämän tarkistuksen tarkoitus on tietysti katsoa läpi uudestaan parhaat käytänteet ja uskon, että teidän ehdotuksenne on otettu huomioon. Ja sitten, miten meidän yrityksemme käyttäytyvät ulkopuolella. Kyllä meidän pitäisi ensin hoitaa omat ristiriitaiset tilaisen, tilanteemme pois. Emme me voi tässä väittää, että, että, me, että meillä on tämmöisiä vuosituhannen tavoitteita ja sitten että ulkopuolella ei käyttäydytä hyvin, jos me emme ole yhteneväisiä linjauksissamme myös rajojen sisäpuolella. Ja varmasti valiokunnan enemmistö voi tukea meitä. Mitä tulee sitten tähän kompromissiin B, joka, josta edustajat Lin, anteeksi, Rova Lin ja herra Öri puhuivat, vetosivat minuun. Minä kyllä tiedän teidän huolenaiheenne ja näin, näin lisäyksineen. Ja ymmärrän, että ei se ole tyydyttävää, mutta olisin valmis vetämään pois tarkistuks, kompromissitarkistuksen and not minimum ja poistaa sana and not minimum. Ja siinä tapauksessa teksti kuuluisi näin. On maximum harmonization. Ja sen jälkeen te voitte pyytää erillisäänestystä sanasta maximum. Mutta kuitenkin, olkaapas nyt tarkkavaisia. Tässä on aika paljon pelissä tässä tekstissä. Jos jos tässä on nyt kyse nimenomaan turvallisuussääntöjen ja työsuojelun, työturvallisuuden sääntöjen laatutasosta. Meidän pitää olla kriittisiä. Mehän tiedämme varsin hyvin, että inhimilliset virheet, erehdykset tapahtuvat hyvin vaikeissa olosuhteissa öljynporauslautoilla. Nämähän ovat olleet, olleet jo erityissääntöjen kohteena. Me olemme myös nähneet ja todenneet, että pienikin puutteellisuus tai vajavaisuus voi saada katastrofaaliset seuraamukset ja mittasuhteet. Eli meidän pitää toimia järkevästi. Tämä harmonisoinnin pitäisi olla maksimaalinen siinä mielessä. Jos me emme tue tätä ehdotusta, niin silloin me törmäämme vaikeuteen, koska tarkistuksissa neljä ja viisi ei ole mitään perustelua pitää näitä lisäyksiä kompromissi b -nä. Mitä tulee kompromissiin A, Rovali? Minun on pakko sanoa, että olen vähän yllättynyt, jos ei tueta. Jos teidän tarkistuksenne numero yksi on tähän otettu kyllä mukaan. Se on kompromissi A lopussa. Minua vähän ihmetyttää nyt, että te ette voi tukea sitä. Tai ette voisi tukea sitä. En oikein ymmärrä mikä nyt on sitten taas totta, että tarkistuksen alussa puhutaan uudemman kerran tarkistuksesta yksi, jonka itse olette laatinut, ja tarkistuks kaksi herra Öriltä. Mutta en oikein ymmärrä, mitä tässä voisin tehdä vielä lisää kuin mitä on tekstiin jo laadittu tarkistuksessa yksi more in than I wish to put in, basically, particularly on yeah, workers dans cala, mutual insurance companies. Siinä lisätään enemmän kuin mitä haluaisin. Tässä otetaan vakuutusyhtiöt mukaan. No siinä tapauksessa ehdotan sitten erillisäänestystä, koska teillä on näköjään vaikeuksia tarkistuksen numero kolme kanssa. Well, if we go follow the order of the voting list, compromise. Jos mennään S-listan mukaan siis kohta A, tiedotte mitä, otan tämä pois vai? Ja tämä keskeisesti vaikutusyhtiötetään sitten tähän mukaan vai? Tämä viittaa siihen. Tämä kyllä ehdotukseni nyt on. Minä ehdotan erillistä erisäänestystä kompromissitarkistuksen sisältä. En ihan ymmärrä näitä kaikkia perusteluja syitä, mutta, mutta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 uudemman kerran vielä. Mielestäni kompromissi A pitäisi säilyttää sellaisenaan, jos EPP tukee sitä, sitten pitää äänestää, jos pitää ehdottaa, jos teillä on todellisia vaikeuksia viimeisen kompromissiosan kanssa Rovalinnin laatimana, niin silloin me voimme tietysti parantaa tätä tekstiasua, mutta olisi valitettavaa, jos se todella kaatuisi No niin, toivon, että sain teidät vakuuttuneeksi pääsästä harmonisointiongelmasta, maksimaaliharmonisointiongelmasta. Edustaja Öri. Kiitos, puheenjohtaja. Kompromissiin A ei liity ongelmaa. Etäkin tuemme, mutta B on ainoa, jossa meillä on ongelma. Ja nimenomaan ongelma liittyy tähän sanaan maksimaalinen harmonisointi. Me yritimme ratkaista tämän puhumalla harmonisoinnilta tulevaisuudessa. Ei puhuttaisi maksimaalisesta eikä minimaalisesta, mutta tämä on eri kuin mitä tässä tarkistuksessa sanotaan. Tässä puhutaan maksimaalisesta harmonisoinnista, mutta tätä me emme voi hyväksyä. Jos tämä teksti pysyy tällaisenaan, Siinä tapauksessa me tulemme äänestämään tämän Linnin tarkistuksen puolesta. Minä keskustelen vielä uudestaan näistä kompromissitarkistusten äänestystavoista, mutta minä ehdotan nyt, että laadittaisiin, anteeksi, jätetään pois tämä harmonisointikäsite ja korvataan se sanot common standards, based on common standards given that later may give ja niin edespäin, tai sitten, tai että meillä tai sitten pidät, pysyttäydytään alkuperäisessä tekstissä. Sopiiko teille tämä common standard käsite? Would you accept uh, uh, uh, to modify the Sopiiko teille tämä kompromissi B äh, sellaisessa asussa, että maksimi eikä minimi, siis ei maksimi eikä minimi, vaan laitetaan siihen common standards, yhteiset standardit? Tässä nyt neuvotellaan. Mm, tässä nyt neuvotellaan. Hyvä. No. No suunnilleen tarkistus ja kompromissi B korvaamme niiden avulla tämän based on maximum and, and not minimum harmonization by common standards. Sopiiko? Hyvä, hienoa. Kiitos teidän yhteistyöstänne. Ja tältä pohjalta me sitten äänestämme koko tästä lausunnosta huomenna. Anteeksi, kohta, kohta, korjaa puheenjohtaja. Oh, nyt no, tulemme kohtaan viisi esityslistaasta. Kompromissitarkistusten käsittely, edustaja Kossa, mietinnöstä vammaisten liikkuvuus ja osallistaminen sekä Euroopan vammaistrategia. Köszönöm a szót. Elég hosszú és kemény munka áll mögöttünk. Tämä on pitkä ja rankka työ. Kiitos varjoesittelijällä loistavasta yhteistyöstä. Olen erittäin iloinen voidessani sanoa, että 20 anteeksi, 88 kompromissista yksi ainut kompromissi on jäänyt avoimeksi. Itse asiassa on kyse kolmesta kompromissista, josta haluaisin teille nyt tehdä selkoa ja odotan teiltä teidän näkemyksiänne siitä. Ensimmäinen on kompromissi C. Tässä tästä aiheesta haluaisin sanoa, että kaikki poliittiset ryhmät ovat yhtä mieltä asiasta. Onko, onko näin hyvä? Voitte aloittaa alusta. Uuden. Voitte jatkaa. Akkor kérdésem az, hogy kezdjem. Újból akkor megismételni. Eli kysymykseni kuuluu. Eli to, anteeksi toistan kaiken, jos se teille sopii, sanoo puhuja. Meillä on, me olemme tehneet pitkän ja kovan työn ja haluan kiittää tässä yhteydessä varjoesittelijää loistavasta yhteistyöhengestä ja halukkuudesta. Ja sanoin äsken toistan senkin, että 28 kompromissitarkistusta, joista yksi ainut on tällä hetkellä vielä avoin, ei siis loppuun käsitelty, mutta tästä huolimatta haluaisin nyt tehdä teille selkoa kolmesta kompromissista olen sitä mieltä, että on vaivan arvoista keskustella niistä ja mielelläni kuulen näkemyksiänne. Aloitan kompromissista C. Vähän historiaa taustalle. Kaikki poliittiset puolueryhmät ovat yhtä mieltä tämän kompromissin aiheesta, mutta jos on kyse EUn sisällä olevista vammaisista vam, ihmisistä, Euroformi taas on tätä kompromissia vastaan. Eli sen takia tämä asia pitää käsitellä perinpohtiaisesti ja sitä pitää selkeyttää enemmän. Tässä on kyse siitä, että on perustettu järjestö, joka seuraa vammaisten ihmisten elämää. Alkuperäisessä tekstissä olisi ollut sana komitea, komitea ranskan kielellä, vammaisten ihmisten asioita seuraava komitea, mutta sitä sana, se sana on jo käytössä muualla, eli emme halunneet ottaa sitä siihen, eli kompromissi käyttää sanaa järjestö, Pyydän teiltä nyt näkemyksiänne, mikä olisi sopiva termi, että puhuisimmekö tässä jostakin kollegiosta, korpuksesta, ryhmittymästä. Minä haluaisin tästä hyvän osuvan kompromissin. Minä olen itse laatinut kompromissiehdotuksen, jossa sanotaan, että kun luodaan tämä järjestö, siihen tarvitaan Euroopan toimielinten hyväksyntä. Eli tässä yhteenvaiheessa pyydän jo teitä tukemaan tätä minun ehdotustani. Toiseksi on kyseessä kompromissi B, joka oli siis vielä avoin. Tässäkin kannat ovat hyvin lähe- lähekkäin toisiaan, eli varmasti pääsemme sopuun tästä tänä päivänä haluaisin sanoa, että jos tästä syntyy keskustelua, niin haluaisin tietää, mikä olisi tämmöisen vammaisten henkilöiden työllisyyskysymyksessä tämmöinen suojeltu työ, suojattu työ. Kolmanneksi haluan puhua kompromissista Q. Kapsolatos. Joka liittyy, liittyy horisontaaliseen direktiiviin. sukupuoli, ikä, seksuaalinen suuntautuneisuus, vammaisuus, vammaisuuden luonne. Tämä on riippumaton direktiivi kaikista näistä edellä mainitusta tekijöistä. Halusin tehdä kompromissin tästä aiheesta, kompromissitarkistuksen tästä aiheesta, eli että me emme puolla tätä kompromissia. Sosialistit ja liberaalit ja vihreät ovat laatineet toisen kompromissiehdotuksen, joka löytyy äänestyslistalta. Tämä kompromissi ei voi saada sataprosenttista tukea EPPltä. Kuuntelin erittäin suurella mielenkiinnolla edellistä keskustelua, jossa kuultiin rouva puheenjohtajan mielipide ja kuulin sanottavan, että on mahdollista äänestää erillisesti näistä kompromissista kuu. Mitä minä haluan? Minä tietysti haluaisin suuren enemmistön tämän mietinnön taakse ja kompromissi kuu voisi e, olla eriytettynä, voisi olla jaettuna ensimmäiseen osaan ja toiseen osaan. Kokonaisvaltaista ajateltuna huolimatta kaikesta – mainitusta, niin kyllä me olemme ihan täysin yksimielisiä kompromissin sisällöstä. Jos sitten tarkistamme ehdotuksia ja e, integroimme ne ensimmäiseen mietinnön versioon, niin haluan sanoa, että on kyse mietinnössä, jossa huomioon ottaen parlamentin mahdollisuudet kattaa kattaa lähestulkoon kaikki vammaisten ihmisten näkemykset ja ajatukset tästä kysymyksestä. Merci. Kiitos. Minä haluan, valitettavasti hyvä esittelijä, minulle tässä muistutettiin, että minä en ehkä saa ehdottaa erillisäänestystä kompromissitarkistuksista, eli minä en voi tehdä näin, niin silloin minun täytyy myös edellyttää, että tekään ette toimi näin tai toimitte sääntöjen mukaisesti. Nyt rouva Blinkevich ja rouva Lin sen jälkeen. Minkä? Äh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää. Haluaisin myöskin sanoa, että neuvottelut kompromissitarkistuksista eivät ole helppoja. Välillä ne olivat hyvinkin monimutkaisia. Joskus muiden ryhmien ehdotukset eivät olleet kovinkaan helposti ymmärrettävissä, mutta mutta on kuitenkin mukava nähdä nyt tämä lopputulos ja olen iloinen siitä, että esittelijä herra Kosa otti huomioon äh, SNDn ja vihreiden ja ALDEn ehdotuksia. Me olemme päässeet yhteisymmärrykseen tietyistä kompromisseista, vaikka eilen vielä olimme erimielisiä asioista, ja tämä on tietenkin hyvä asia koska tietenkään mikään ryhmä ei halua heikentää vammaisten asemaa Euroopan unionissa. Mutta mitä tulee tähän kompromissitarkistukseen Q, me me kuulemme puhuttavan siitä, että parlamentti haluaa kiinnittää jäsenvaltioiden huomiota siihen, että näissä asioissa täytyy mennä eteenpäin. Jos me todellakin haluamme parantaa vammaisten asemaa, jos me haluamme pitää heistä todellista huolta, niin meidän tulisi toimia. Tänä päivänä me saimme kansalaisvapauksien valiokunnassa tietoa komissiolta ja Unkarilta puheenjohtajamaana liittyen tähän syrjimättömyysdirektiiviin. Ja esittelijä Kosakin oli paikalla tässä kansalaisvapauksien valiokunnan kokouksessa ja haluaisin vain kertoa tämän valiokunnan jäsenille sen, että Unkari puheenjohtajamaana – antoi meille seuraavan tiedon. Unkarin puheenjohtajakauden aikana Unkari keskittyi vammaisasioihin ja tämä tarkoittaa sitä, että Unkari työsti vammaisuusdirektiiviä, niin Unkari myöskin yritti ottaa tämän direktiivin piiriin monia eri ulottuvuuksia. Ja olisi mielestäni erittäin hyvä, jos me voisimme tukea kompromissiehdotusta, joka liittyy siihen, että jäsenvaltioissa tulisi mennä eteenpäin nopeammin tämän syrjimättömyysdirektiivin suhteen. Me emme onnistuneet löytämään yhteistä ratkaisua esittelijän kanssa ja täten ALDE, SND ja Vihreät me yhdessä ehdotamme erillistä kompromissitarkistusta. Ensinnäkin meidän tulisi ymmärtää se, että koskaan rahaa ei tule olemaan tarpeeksi, olivatpa ajat hyviä tai huonoja. Kuitenkin Tietyissä jäsenvaltioissa on nähtävissä poliittisen tahdon puutetta silloin, kun puhutaan vammaisten asioiden hoitamisesta. Eli minun mielestäni tässä tulisi näyttää poliittista tahtoa ja me näyttäisimme sitä, jos me tukisimme kompromissiesitystä. Uh, for... Uh, Kiitoksia. Kiitoksia, että otitte tästä ajatusta mukaan, jota me teimme. Meillä on nyt teksti, joka on suurimmassa määrin hyväksyttävissä enemmistölle. Täällä on vielä pari asiaa, joista pitää vielä keskustella. Mutta ollaan mennyt kuitenkin oikeaan suuntaan, oikeuksiin perustuvaan tekstiin, ja tästä me olemme työssä näitä monta vuotta tämän sen oikeuksiin perustuvaan lähestymistapaan siirtymisestä. Sitten täällä, onko tässä kysynyt platformi vai vai joku muu elin nimessä mukana. Ehkä komiteakin olisi hyvä minun mielestäni. Onko se minulla aika avoin? Onko se platformi, komitea tai mikä muu? Kunhan se tekee vain oikeita asioita, mitä sen pitää tehdä, ja katso, mitä eurooppalaisella tasolla tapahtuu. Ei minua häiritse se, mikä sen nimi on. Minun mielestäni voi varankin hyväksyä jonkun käsitteen tähän, minä voin tukea sitä ja tuo kompromissi siitä joka tapauksessa, riippumatta siitä, mikä sen nimi on, platform tai muu. Sitten kompromissi C ja sen ongelmat. Ja B myöskin. Olen puhunut sosiaalidemokraattien ja vihreiden kanssa tästä asiasta. Ja olen puhunut myöskin muiden vammaisjärjestöjen kanssa – tästä asiasta. Olen etsinyt tästä vaihtoehtoratkaisua, joka kattaisi paljon sitä, mitä näissä tarkistuksissa on otettu esille. Mutta kyllä me katsomme tätä uudestaan ja pyrimme vetämään tämän johdonmukaisesti yhteen. Koska tämä hetkinen kompromissiteksti tässä alussa muotoillaan uudestaan ja sitten puhutaan näistä suojatyöpaikoista keskiosassa ja erityisesti tämä vetoa jäsenvaltioiden tarjoamaan näitä suojatyön paikkoja välineenä ja tarjoaa myöskin työsomuksia, jotka ovat näiden henkilöiden fyysisiin kykyihin soveltuvia. Ja vaaditaan myöskin jäsenvaltio e, näissä asioissa. Kiintiöistä on pyritty pois viime aikoina. Jotkut jäsenvaltiot haluavat sitä, mutta jossain maissa on vammaislainsäädäntöä omassa lainsäädännössä jo voimassa. Ja jos on tällainen kiintiöajatus mukana. Me olemme pyrkineet myöskin valtavirtaistamaan vammaiset mukaan työllisyyteen. En vastusta sinä, sinänsä näitä suojatyöpaikkoja, mutta tässä ensimmäisessä osassa se on tavallaan tällainen väliaikainen mahdollisuus pyydän aika harkitsemaan tällaisia suojattuja paikkoja. Eikä voi... Tässä tavallaan ekassa osassa puhutaan eri asioista kuin toisessa osassa tätä tekstiä. Tämän takia on tähän eri kompromissiertuksen. Tiedän, että sosiaalidemokraatit ja vihreät ovat katsoneet tätä jo, ja myös on myöskin vastaukset näistä muilta, ja he tukevat tätä. Ja toivottavasti siinä vaiheessa, kun käymme keskusteluja tästä, niin voitte yhtyä tähän kompromissiin, kun katsotte tätä, koska tiedätte että muut kaksi ryhmää tukevat sitä. Mutta sitten kompromissi Q, minusta on erittäin tärkeä. Ikävä kyllä te ette saaneet mukaan tähän sosiaalidemokraattien ja vihreiden tarkistusta vammaisdirektiivistä. Tämä oli niin tärkeä asia. Ja olen nyt tyytyväinen, että kompromissi Q onkin edistynyt ja ehkä tässä vaiheessa voit hyväksyä kompromissi kuun, koska monet vammaisjärjestöt EUn puitteissa ovat sitä mieltä, että tämä vammaisdirektiivi, joka on jäänyt jumiin neuvostoon, on miten tärkeää siinä asiasta edistyttäisiin vammaiskentällä. Tiedän, että täällä on monia vammaisjärjestöjä jäsenvaltioita, jotka tukevat sitä, ja toivottavasti tekin voitte tukea kompromissikuuta, kun teette lopullista äänestyslistaanne. Tiedän, että jotkut jäsenvaltiot vastuuta, mutta monet parlamentaarit on puolesta. Edustaja Mann. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin halusin vielä esittää kiitoksen Kosalle erinomaisesta työstä. Hän on todellakin tehnyt kovasti työtä viimeisen päälle, jotta saatiin kompromissit aikaa. Minusta tämä on tärkeä signaali, jonka me lähetämme ei pelkästään äh, vammaisjärjestöille, vaan myös monille, jotka ovat neuvotelleet tästä. Ja tämä on näyttö siitä, että me saamme konkreettisia tuloksia, eikä pelkästään mitään suuria analyysejä. Tämä on hyvin tärkeä signaali, nyt kun näemme, minkälaisia kompromisseja on saatu aikaan varjesittelijöiden kanssa ja vastuullisten ryhmien eh, eh, edustajien kanssa. Tämä on todellakin aimo askel eteenpäin. Tähän, sitten kompromissi C, siinä voi varmasti löydetään joku sellainen muotoon, että onko se komitea vai niin kuin Kosa esitti. Tämä on varmasti tärkeä lausuma. Vammaisjärjestöt haluavat tällaisen linjauksen. Tästä varmasti löydämme sovun. Pari ongelmaa meillä tietenkin on, jotka koskevat kompromissia Q, eli jo tästä puhuikin. Tästä on käyty paljon keskustelua tästä syrjimättömyysdirektiivistä, tarvitaan uutta lainsäädäntöä vai ei. Katsotaan tätä toista osaa, joka alkaa Colson pyytää komissiota jatkamaan tukea. Tämä on se, mitä me haluamme. Meillä ei juurikaan ole eroja poliittisten ryhmien välillä. Me kaikki haluamme, että tämä sektori saa konkreettisia toimia taakseen. Me kaikki haluamme, että syrjimättömyyssäädös saadaan yleisesti sille tasolle, että mitään sosiaalista syrjintää ei tapahdu. Me kaikki haluamme päästä siihen, että, että vammaiset hyväksytään yhtä lailla. Ja meillä on paljon ö, säädöksiä tästä asiasta jäsenvaltiossa. Niin kuin sanottu, ensimmäisessä osassa meidän täytyy nyt katsoa, että saamme, saadaan uusi direktiivi. No, edelleenkin näitä eroja löytyy meillä. Lislin teki ehdotuksen äsken, että mitä tähän kompromissi p tulee, ja hän, hänellä olisi vaihtoehtoinen, osa, vaihtoehtoinen ratkaisu, tällä, jos tämä olisi mahdollista p saada muutoksia tähän, niin silloin kyllä täytyisi miettiä myös sitä, että eikö se olisi mahdollista myös kuussa. Jo. Tässä on ravistettu pää... No, no, ei me siis voikaan päästä kompromissia että kompromissista otetaan ensimmäinen osa, ei toista osaa, tai se päin, mutta jos haluaa on, jos tahtoa löytyä, että saamme yhteisen ää, paperin aikaan, ehkä pitäisi vielä illallakin stahtaa miettimään sitä, ää, mitä voidaan tehdä tässä. Nyt jos tässä tapauksessa kuussa, ensi, kuun ensimmäisessä osassa ei löydetä ensi, yhteistä linjaa, sit, mutta toisessa osassa kyllä, niin kyllähän olisi ehkä viisasta sanoa, että katsotaanpas, että kompromissi kuusta otetaan, jätetään se toinen osa pois, jos me yhteisen tien haluamme eteemme saada, niin meidän pitäisi antaa kaikille mahdollisuus. Kaiken kaikkiaan uskon, että meillä on tässä koko paperissa monien erinomaisten ehdotusten myötä, jotka tukeutuvat myös yhteyksiin vammaisjärjestöihin. Olemme varmasti saaneet aika lailla aikaa ja tämä voi viedä meitä eteenpäin. Toivon kovasti, että tämä oma mietintä ei saa sellaista kohtelua osaksi, niin kuin monet vastaavat mietintössä on että niitä laittaa laitetaan vaan niin kuin mappi ööhön. Ei. Meidän täytyy käydä tärkeää keskustelua tästä tärkeästä asiasta ja, ja monet valiokuntamme jäsenet ovat tehneet työtä tämän eteen. Vielä kerran Adamille suuret kiitokset ja kaikille äh, muillekin, jotka ovat äh, tehneet tätä työtä hyvässä tahdossa. Madame Schröter, puis Madame Figueredo. Schröter ja sen jälkeen Figueiredo. Kiitoksia. Minäkin haluaisin jatkaa tästä, tästä yhteistyöhalusta, mitä täällä on näkynyt. Olemme päässeet nyt askaleen eteenpäin. Kompromissit ovat tällä hetkellä parempia. Ja toteaisin vain, että viimeisen tilanteen mukaan täällä oli kolme kompromissia – jota emme voineet hyväksyä. Ja neljäs, joka oli ongelmallinen, se liittyy tähän syrjimättömyysdirektiiviin. Tähän palaan vielä, mutta näihin kolmeen direktiiviin voisin todeta, että vihreät tukevat A ja L muistaakseni, mutta eivät B. -tä. Ja Linnin ehdotusta voimme tukea. Näistä tuki toimijoista että myöskin olisi tällainen vapaa pääsy työmarkkinoille, tällainen mainstream lähestymistapa. Jäsenvaltiot voivat käyttää kiintiöitä tämän vapaan pääsyn aikaansaamiseksi, mutta uskon, että meidän pitäisi kuitenkin vähintään katsoa tässä vaatimuksia, että eurooppalainen lainsäädäntö on selkeä. Sen suunnakin pitää taata pääsy vapaasti markkinoille syrjimättömyysdirektiin mukaisesti. Kuinka se tapahtuu, niin se on sitten taas toinen asia, se voit mut he päättää. Tämän takia tuemme Lislinin ehdotusta. Ja meidän pitää vielä sitten katsoa, miten Bn suhteen, miten tämä nyt edistyy. Tässähän on muitakin asioita oikeastaan vielä mukana. Olemme valmiita kyllä neuvottelemaan näistä, mutta näin ensimmäinen kanta on, että tuemme Lislinin kantaa. Sitten syrjimättömyysdirektiiviin vielä. Ihmettelen sitä, mitä esittelijä muissa kohdissa tässä ehdotusta esittää kielisiä vaatimuksia esimerkiksi, että ne pitäisi olla näkyvissä. Vaikka tällaisten älypuhelinten muotoilussa pitää ottaa huomioon tällaisia asioita. Tämä aika pitkälle menevä vaatimus. Mutta tässä perusasiassa, eli tässä syrjimättömyysdirektiivissä, hän sitten hän nojautuu tiettyihin meppeihin täällä omasta ryhmästään. Me tunnemme, tunnemme tämän teatterin täältä jo. Tämä oli ensimmäisessä syrjimättömyysdirektiivikäsittelyssä oli sama juttu, että jos joku maa blokkaa, niin sitten myöskin jotkut pepit haluavat äänestää sitä vastaan. Mutta en tiedä, miksi en tässä asiassa nyt nojautuu näihin henkilöihin. Minusta on tärkeää, että jatketaan tässä syrjimättömyysdirektiivin tiellä eteenpäin ja annetaan selkeä viesti. Ja tämähän on tämän mietinnön tarkoitus, ja tästä riippuu myöskin meidän hyväksyntämme loppujen lopuksi. Eh, eh, Kiitos paljon. Haluaisin kiittää tästä loistavasti tehdystä työstä esittelijää, kuinka hän on halunnut avata katsontokantajamme, mutta haluaisin kuitenkin korostaa kahta eri asiaa tässä vaiheessa. Yksi liittyy kompromissitarkistukseen C, olipa sitten kyse jostakin komiteasta tai hallituksesta, bodista, platformista, mistä tahansa termistä. Ei kai sillä ole niin paljon merkitystä, mikä nimi sille annetaan, eihän se sisältöä muuta. Me haluamme löyt- mutta olemme avoimia löytämään termin, joka sopii kaikille ja joka olipa kyse järjestöstä tai liitosta, koska tässähän on kyse vammaisista ihmisistä. Ja meidän täytyy muistaa, että ihmiset ovat, tulevat aina ennen muuta me emme kuitenkaan saa puhua liikaa kiint... Anteeksi, täällä puhutaan usein kiintiöstä. Se on usein tuleva, esiin tuleva aihe edustaja Lin ja Tomaskin, te tiedätte, että tästä keskustellaan aina aika ajoin. Tämä aihe on usein esiin nouseva. Olemme avoimia, että tätä kysymystä käsitellään uudestaan, tietäen, että vammaiset ihmiset törmäävät ongelmiin työllisyysmarkkinoilla, he joutuvat syrjityksi ja ehkä jotkut myönteiset toimenpiteet syrjinnän vastaisina toimenpiteinä voisivat tulla uudelleen tarkastelun alaiseksi. Sen takia me olemme hyvin avoimia vastaavanlaiseen katsantokannan suunteen. Tämä tietysti halutaan polemisoida asiaa, ei haluta kiintiöitä. Toiset haluavat kiintiöitä, mutta emme tässäkään pääse kyllä mihinkään kaikkia tyydyttävään kattavaan konsensukseen. Ja vielä haluan sanoa, että me olemme siis todella avoimia, mutta on vähän valitettavaa, että ja on hyvä, että esittelijä on avoin, mutta hän voisi olla vieläkin avoimempi silloin, kun puhutaan minimitoimeentulon sisällyttämisestä tähän ja mitkä ja tämäkin voitaisiin ajatella siinä valossa, että hän on vastuussa edellisen mietinnön laatimisesta. Mutta tämän pohjalta, jos puhutaan 70 prosentista ja minimi tulosta, koska on ihmisiä, jotka tarvitsevat lisäapua, lisätukea. Öö, nämä ovat usein, nämä ovat vammaisia ihmisiä, jotka joutuvat kaksois- tai kolmoissyrjinnän kohteiksi. Sen takia haluan kiinnittää huomiota tähän, että eri ryhmät öö, voivat joutua tämänkaltaisen syrjinnän kohteen. Onko kyse tästä esityslistan kohdasta? Köszönöm szépen, rövid leszek. Először is... Kiitos puheenjohtaja. Esitän asiani lyhyesti. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää kaikista näistä puheenvuoroista. Nämä vahvistavat sen, että olen tehnyt oikeanlaisia valintoja. Haluaisin myöskin vahvistaa sen, että näitä kompromisseja niiden taakse tulisi saada kaikkien ryhmien tuki. Ja tähän on päästykin yhtä lukuun ottamatta. Voimme todeta, että kaikki poliittiset ryhmät puoltavat näitä kompromissitarkistuksia. Kuitenkin P, Q ja C, ne ovat edelleen ainakin minun näkökulmastani avoinna, mutta varmaan niissäkin sopimukseen päästään. Haluaisin hyvin lyhyesti vastata tiettyihin kysymyksiin, joita täällä esitettiin. Ensinnäkin C. Olen täysin samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että tämä varsinainen nimi sillä ei ole merkitystä, vaan toimivaltuuksilla on kylläkin merkitystä. Ja aivan erityisesti, jos tämä perustettava elin tai virasto tai rakennelma, sillä tulee olla kolmen eu toimielimen tuki. Sitten kompromissi P. Sanoin hetki sitten, että me olimme lähellä sopimusta. Oli tehty kolme ehdotusta, minun ehdotus, Roa Linnin ehdotus ja kolmas ehdotus, joka tuli sosiaalidemokraateilta. Mutta nämä ehdotukset ovat hyvin lähellä toisiaan ja olen täysin vakuuttunut sen suhteen, että varmaan sopimukseen päästään vielä tänään ja silloin meillä olisi kaikkien poliittisten ryhmien tuki. Sitten tarkistus kuu. Siinä ei varmaankaan ole mitään väärinymmärrystä. Minun tavoitteenani on, että EPPkin voi tukea tätä ehdotusta. En edelleenkään luovu toivosta sen suhteen, että tämän sanamuodossa päästään yhteisymmärrykseen. Ja olen iloinen herra Mannin tekemästä ehdotuksesta. Eli ehkä valitsemmekin toisenlaisen ratkaisun ja sitoudun nyt tässä edessänne pohdiskelemaan tätä vielä tämän, tänään ja yritän päästä varjoesittelyiden kanssa yhteisymmärrykseen. Ja sitten haluaisin vielä sanoa, että on myöskin kompromissi Y, jossa on kysymys lainsäädäntöpaketista ensi vuodelle ja siinä on kysymys pääsystä, accessibility-kysymyksestä. Tämä kompromissi YC se voitaisiin sulauttaa näihin muihin. No, meillä on vielä tämä päivä aikaa hoitaa tämä asia. Täällä esitettiin myöskin aivan konkreettista kritiikkiä liittyen vähimmäispalkkaan. Mitä minun tulee, minä en halunnut enää tätä käsitellä konkreettisesti, en sen takia, että en pitäisi tätä tärkeänä, vaan ennemminkin siitä syystä, että en halunnut entisestään laajentaa tämän mietinnön sovellusalaa ja olin myöskin sitä mieltä, että tässä täytyy pitäytyä realismissa. Sitten vielä kiintiökysymys. Mehän olemme nähneet, että kiintiöiden osalta mielipiteet ovat eriävät. Itse kärsin vammasta ja olen aina puolustanut vammaisten oikeuksia ja olen aina sanonut, että niin kauan kun meillä ei ole tehokasta tuloksellista lainsäädäntöä, niin kiintiöitä tarvitaan. Pitkällä aikavälillä olen sitä mieltä, että kiintiöt tulisi poistaa, mutta ei heti. Meidän todella tietoisia siitä, että Itä-Euroopassa jotta vammaisia saataisiin työmarkkinoille mukaan, ainoa keino tällä hetkellä käytännössä on kiintiöt. Tämän haluaisin tästä asiasta sanoa ja vielä kerran kiitokset pidetystä puheenvuorosta, suurkiitokset niistä ja olen täysin luottavainen sen suhteen, että huomiseen mennessä, äh, huomisen äänestyksen mennessä ratkaisu löytyy. Kiitos esittelijälle. Pyydän etukäteen anteeksi huomista poissaoloani, mutta varmasti se sujuu erittäin hyvin yhden varapuheenjohtajattaren johtamana. Nyt näin tulemme esityslistan kohtaan kuusi, jossa käsittelemme 12 kompromissitarkistusta, jotka on ehdottanut esittelijä Ungureanu. Kyse on työntekijöiden liikkuvuuden edistämisestä Euroopan unionissa. Olkaa hyvä esittelijä. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllä me pääsimme sopuun kompromissitarkistuksista. Käytännössä kaikki poliittiset ryhmät tukevat näitä kompromisseja, ja tämä puheenjohtaja onkin sellaisia. Täällä on monia kiinnostavia näkökohtia näissä kompromisseissa, ja kompromissit tukeutuvat siihen laajaan näkemykseen, työntekijöiden liikkuvuudesta on tietenkin äänenpainoja jäsenvaltioissa, jotka eivät näe esteitä liikkuvuuden edessä. Me kuitenkin näemme EUn työmarkkinoilla. EUn työmarkkinat eivät kuitenkaan ole välttämättä se ratkaisu. Ja oikeastaan poliittisia ratkaisuja voi olla, mutta taloudellisia ratkaisuja ne eivät missään tapauksessa muodosta. Tämä puheenjohtaja on fakta, ja se, sitä tukevat monet selvitykset, jotka osoittavat, että liikkuvuus toimii. Tuoreen historia osoittaa, että, että mitään, val, mitään vallankumouksia ei ole syntynyt siitä, että onko mitä eurooppalaista virtoja olisi tulossa työmarkkinoilla. Pikemminkin tämä on ollut myönteinen ilmiö ja puheenjohtaja toteaa että tämä on laajalti jaettu näkemys kollegojen kesken eri poliittisista ryhmistä. Täytyy kiittää hyvästä yhteistyöstä. Merci, Madame Harkin. Kiitos, edustaja Harkin. Madam Chair, I'll be very brief because I... Kiitos puheenjohtaja. Esitän niin lyhyesti, koska tiedän, että aikaa ei ole. Haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta yhteistyöstä. Haluaisin kommentoida kompromissia C. Me tulemme tukemaan sitä ja aivan erityistä kohtaa siinä, jossa puhutaan samasta palkasta, samasta, samasta työstä myöskin tässä puhutaan sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Tähän liittyy ongelmia, jotka liittyvät määräaikaisiin työntekijöihin. Mehän tiedämme, että joskus he saavat enemmän palkkaa kuin vakituiset työntekijät, ainakin Irlannissa näin on. Mutta näissä yleisissä puitteissa me voimme tukea tätä juuri ja juuri. Tämän kommentin halusin vain tässä tuoda esille vielä muutama kommentti, mutta koska ne eivät ole niin merkittäviä niin, ja aikaa ei ole, niin jätän ne nyt sanomatta. Rouva Blinkevičiūtė, erittäin lyhyesti. Kiitoksia, puheenjohtaja. Vielä kerran haluaisin kiittää herra Unku Reanua hyvin rakentavasta yhteistyöstä hänen kovasta työstään, kun hän on valmistellut kompromissitarkistuksia. Keskustelut ovat tiukkoja, mutta loppujen lopuksi onnistuimme aikaan saamaan yhteisen kannan. Ja meidän ryhmämme tukee näitä tarkistuksia. Kiitoksia. Da wir so viel Einigung erfahren haben, <laughs> wollte ich mich auch... Meillä on niin paljon sopua. Haluan oikeastaan yhtyä näihin sanoihin Toteaisin vain seuraavaa. Minusta olisi hyvä, jos voisimme sanoa, että, että Euroopan komissiolta me haluamme saada selvityksen, jotta saisimme tietää, mikä on ollut syy siihen, että tämä liikkuvuudessa on tapahtunut muutoksia. Monet epäilevät, että vapaa liikkuvuus voidaan luoda ja että se voisi johtaa täydellisiin muutoksiin eräissä maissa. Että tämä ei kuitenkaan ole tapahtunut. Monet varaumat on, ovat todellakin vähentyneet se on myös tärkein, tärkeä asia. Sitäkin tärkeämpää on se, että meillä on enemmän faktoja, että näemme nämä asioiden suuret yhteydet. Voidaan sanoa, että, että varmojen tietojen pohjalta voidaan purkaa näitä pelkotiloja, joita monissa jäsenvaltioissa on. Tämä on hyvä pohja ponnistaa eteenpäin ja monet varaumat olivat alussa vahvoja on, oli tietenkin rajoituksia vapaalle liikkuvuudelle eräissä jäsenmaissa perustellustikin. No nyt tämä on tietenkin asettunut oikeisiin mittasuhteisiin, kun olemme nähneet, että vapaa liikkuvuus on arvo sinänsäkin jo. Jos me tältä pohjalta pääsemme yhteiselle linjalle, saamme varmasti hyvän mietinnön, joka on kompromissikelpoinen. Äh, monsieur le rapporteur, esittelijä, haluatteko te vielä sanoa? Vielä jotakin kaikkien näiden ylistyssanojen jälkeen. Ihan lyhyesti, aivan en halua haaskata teidän aikaan. Esimerkiksi varmasti voimme tehdä yhteistyötä sen suhteen, että pyydämme yksityiskohtaisia selvityksiä komissiolta näistä vaikutuksista. Totta kai me tiedämme, että ne pelot eivät toteutuneet, mutta niin kuin herra Mann sanoi, että faktat ovat aina hyödyllisiä. Kiitos. Kiitos paljon. Tältä pohjalta me äänestämme mietinnöstänne huomenna. Ja nyt meillä on viimeinen teksti käsiteltävänä ennen äänestystä. Tässä tarkistelemme myös kompromissitarkistuksia 11. Valmistelijana Edith Bauer, joka liittyy regivaliokuntaan Vastaava valiokunta on regivaliokunta, rakennerahastojen ja kohesirahaston varojen hyödyntäminen. Esittelijä, olkaa hyvä. Thank you so much. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin varjoesittelijän avoimuudesta, että ovat valmiita tekemään näitä kompromissitarkistuksia. Meillä on vielä 11 kompromissia jäljellä. Ne ovat edessänne pöydällä. Haluaisin vain mainita kompromissin J. Sana large, eli suuri, poistettiin täältä. Pieni selvitys vain tähän näin. Tässä todetaan, että suuri osa Euroopan sosiaalirahaston varasta käytetään, ei, ei ole käytössä siis ja eikö kyllä tässä tämä jäsenvaltioiden vaara, joka edestä kaudelta käyttämättä tavallaan. Tämä ei ole käytännöllisesti kovinkaan onnistunutta puhua suuresta osasta käyttämättä jääneitä varoja, joten Pitäkää mielessä, että tämä suuri osa on tästä poistettu. Sitten meillä on myöskin uusi kompromissi 12, joka on 46 pohjalta tehty. Saatte sen huomenna uudessa versiossa sitten eteen, jossa on seuraavanlainen muotoilu. Pyydetään jäsenvaltioita luomaan – eurooppalaisen yhden lukun järjestelmän, joka olisi meillä lähellä EUn kansalaisia. Jotta voidaan auttaa kohesiovarojen käyttöä paikallisviranomaisten ja EU-kansalaisten taholta. Tämä olisi seuraava kompromissi. Ja haluaisin ottaa tässä vielä yhden lisäasian esille ja muistuttaa kollegoita – me tulee äänestyslistaan. 161 säännön mukaisesti sihteeristö toteaa, että te löydätte täällä, on vielä, täällä on muutamia avoimia tarkistuksia, avoinna olevia asioita. Jotkut niistä ovat ihan vielä okei. Okay. Niissä puhutaan osittain eri asioista ja ne eivät sovi tähän mietintöön. Esimerkiksi kappale 1 ja tarkistus 5 Rova Kostalta. En vastusta sitä mitenkään missään mielessä, mutta se vaan ei nyt ole ihan tämän asian ytimessä, tähän asiaan liittyvä. Se liittyy taas 2020 strategiaa. Jos käy niin, että nämä tarkistukset tullaan hyväksymään, niin silloin kompromissit myöskin kaatuvat. Ja silloin tulos on hyvin epävarma. Että kiinnitän huomioon tähän, että meillä on hyvin laajoja kompromisseja eri poliittisten ryhmien kanssa. Ja pyytäisin teitä tukemaan näitä kompromisseja sen sijaan, kun näitä tarkistuksia, jotka ovat sinänsä kyllä periaatteessa ihan okei, mutta ne puhuvat kyllä eri asioista kuitenkin ja muuttaisivat täysin tekstin sisällä. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei vaikuta siltä, joten näin ollen me tulemme äänestämään näiden suositusten pohjalta valmistelijalta kuultuina kokona- kaikista näistä kompromissitarkistuksista ja kompromisseista huomenna. Näin ollen voimme siirtyä sitten äänestykseen ja aloitamme kohdasta kahdeksan. Lausuntoluonnoksen hyväksyminen öljyn ja kaasun poraustoiminnan turvallisuus avomerellä. Tämä on lausunto ITRE-valiokunnalle. kappaleesta yksi kompromissi A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ka on kompromissi B. Kuten muistatte, mehän muutimme sitä, eli meillä on suullinen tarkistus tähän, joka korvaa tämän maksimiharmonisoinnin ja minimisanan sano termillä common standards. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen kappale tarkistus 6 Thomas Mann puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 Thomas Mann puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkis, kompromissi C puolesta, anteeksi, anteeksi, korja kappale kolme, unohdin tarkistuksen numero kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 4, kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen kappale 4, tarkistus 11 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 12 Tomasman puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 Jean Lambert puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen kappaleessa 6, tarkistus 23, kahdessa osassa. Anteeksi, yksi osa, korjaa puheenjohtaja. Ensimmäinen osa, joka loppui encourage, sanoi gas extraction activities. Toinen osa, toista osaa ei voida hyväksyä. Kuka puoltaa tätä ensimmäistä osaa tarkistuksesta 23? Vastaan tyhjä, hyväksytty. Sen jälkeen kompromissi F puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjä Se on myöskin hyväksytty, näin olen tarkistanut Aloitamme vielä koneellisesti, jos teille sopii. Kenellä ei ole kort... äänestyskorttia, ovatko kaikilla, ovatko kaikilla kortit? Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 36 puolesta 8 vastaan nolla tyhjä. Onnittelut esittelijälle. We're having a check. No, it was the final oh, vote. Sorry. I think we probably got more votes than um, you would. Kuvittelin, että oli enemmänkin äänestyksiä. Noin, näin ollen, niin kuin äsken, niin kuin sanoin kokouksemme alussa, äänestämme nyt Euroopan globalisaaliorahaston varojen käyttöönotosta, jotka on mainittu kohdissa 17 ja 18. Jotta asiat hoituisivat hyvässä järjestyksessä, niin on kyse kirjeestä, joka on suunnattu budjettivaliokunnalle ja budjettivaliokunta on jo ottanut kantaa näistä. Ja jo näihin ja jotta asiat suisivat hyvässä järjestyksessä, niin minä kuitenkin ehdotan, että te äh, ilmaisisitte oman kantanne. Dans le premier cas. Ottaisitte kantaa näihin kyseisiin kirjeisiin. Ensimmäisessä kohdassa on kyse kohdasta 17 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. tämä varojen käyttöönotto liittyy telakkaan Tanskassa. Voimmeko äänestää tästä kirjasta niin kuin se on hyväksytty meidän työryhmässämme? Kuka puoltaa? Vastaan. Tyhjä. Tämä kirja on hyväksytty yksimielisesti. Toisessa tapauksessa, jossa on kyse Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto, kyseessä on Glassfiber-yrityksestä siitä käytiin viime hetken neuvotteluja suullisesta tarkistuksesta, jossa haluttiin ottaa huomioon paremmin todellinen tilanne, todellisuus, miten tämä teollisuuden ala toimii, tuulienergia, toimii, joka on aiheuttanut aika paljon hämmennystä. Minä olen ehdottanut teille ensimmäisen suullisen tarkistuksen, jossa neuvottelut on käynnistetty eri toimijoiden kanssa ja siitä on kyse, että tämä tarkistus voisi muuttaa jotakin. Voisinko lukea teille tämän tarkistuksen? Case. Painottaa tässä tapauksessa. Viral. On liberaaliryhmästä. Sitä paradoksaalista sito- tilannetta, jossa jäsenvaltioiden sitoumukset taistella ilmastonmuutosta vastaan, eivät kannata niiden yritysten kannalta samassa mitassa kuin se tekee äh, niiden kilpailijoiden kannalta merkitsee sitä, että ne eivät äh, ole tällä hetkellä riittävästi mukana unionin äh, hyväksyvässä strategiassa. Onko vastustavia ääniä tähän suulliseen tarkistukseen? Ei siltä näytä, joten ehdotan, että voimme äänestää tästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen meillä on vielä toinen suullinen tarkistus, esitys vihreiltä. Sekin on jaettu teille. Haluatteko, että luen sen teille, jossa on kyse yhdenvertaisesta kohtelusta? Painottaa sitä, kun energia kun tästä Euroopan 2020 energiastrategisista tavoitteisiin on huolissaan siitä, että rahoitusta käytetään ihmisten uudelleenkoulutuksiin, jotka ovat aikaisemmin olleet teollisuus, teollisuuden palveluksessa, että työskentelyssä nyt muilla aloilla painottaa sitä, että sen sijaan, että komission jäsenvaltiot lisäävät ponnistelujaan kehittääkseen vihreitä työpaikkoja EU-ssa, EU 2020-strategian tarkoittamalla tavalla ja siinä mukaisessa hengessä. Haluaako joku vastustaa tätä suullista tarkistusta? No, te vastustatte. Eli siinä tapauksessa me voi äänestää siitä. Eli sitten äänestämme tästä kirjaluonnoksesta, niin kuin se on teille alun perin teille ehdotettu. Ja tämän suullisen tarkistuksen myötä, jos äänestimme, kuka puoltaa, vastaan tyhjää, Tämä toinen kirje on hyväksytty. Näin ollen tulemme sitten kohtaan yhdeksän meidän esityslistallamme, koska meidän äänestysistuntomme päättyi tältä erää tähän. Kohdassa yhdeksän annan puheenvuoron edustaja Dirke Sterkille, jotta voimme tarkistella, tutkia kompromissitarkistuksia jotka liittyvät Intavaliokunnalle menevään lausuntoon. On kyse EUn ja Kiinan välisestä kaupasta. Valitseeko kaupassa epätasapaino? Esitteli, olkaa hyvä. Eh, ik zou eerst en vooral de collega's willen bedanken voor eh, de goede samenwerking. We hebben... Eh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegoja erinomaista yhteistyöstä. Me pidimme useampiakin kokouksia, mutta kappaleista viisi emme päässeet kompromissiin. Ehkä odotan hieman, jotta ne, jotka aikovat poistua salista, voivat näin tehdä, jotta me voimme keskustella täällä rauhassa. Madame la présidente, Minä aion juuri ehdottaa sitä teille, että kollegat, jotka haluavat poistua, jotta voisitteko ystävällisesti poistua hiljaisesti. Edustaja Sterk, minusta tuntuu, että voitte nyt aloittaa rauhassa uudestaan esityksenä. Äh, äh, Eli kompromissitarkistus liittyen kappaleeseen viisi. Tässä oli kysymys siitä, mikä on tilanne meidän Kiinan investointiemme suhteen, mutta tästä me emme päässeet yhteisymmärrykseen. Mutta näistä muista neljästä kappaleesta me pääsimme yhteisymmärrykseen. Haluaisin vielä lisätä jotakin. Tämä toinen kappale, jossa on kysymys Kiinan sosiaaliturvajärjestelmästä. Tässä haluaisin kiittää aivan erityisesti kollegoja Plam ja Gutierrez heidän osoittamastaan joustavuudesta, koska Tämä tarkistus heijastelee erittäin hyvin sitä, mitä minun ja muiden teksteissä luki. Sitten kappale kolme, jossa puhutaan Kiinan vastuusta maailmanlaajuisena voimatekijänä siinä mielessä, että tiettyjä vähimmäisnormeja täytyy kunnioittaa sosiaaliturvan, terveyspalvelujen tärkeys, se, että Kiinan täytyy kunnioittaa ILOn sääntöjä. Tässä me pääsimme kompromissiin niistä tarkistuksista, joita Mann, Gutierrez ja Obermeier olivat laatineet. Eli teimme niistä yhteenvedon. Me siis onnistuimme päätymään tasapainoiseen tekstiin, jota me onnistumme rikastuttamaan näillä kollegojen ehdotuksilla. Sitten mitä tulee tähän uuteen kappaleeseen, mahdollisuuksien rajoissa pyrin siihen, että otin, niin pyydän anteeksi, siis tässä on kysymys kompromissista C, Bizzotto, Mann, Lambert, Ungureanu, Meissner ja Murphy. Olen nämä yrittänyt sulauttaa tähän kompromissiin C, mutta tämä olikin huomattavasti hankalampaa, koska tähän liittyi niin monia erilaisia asioita eri ihmisten ehdottamana, mutta onnistuin loppujen lopuksi. Me kävimme viimeisen keskustelun tästä sitten liittyen ähm, herra Murphyn äh, tarkistukseen 60 jossa hän pyytää sitä, että Kiinapolitiikkaa täytyisi terävöittää ihmisoikeuksien kohdalla – ja että täytyisi painottaa sitä, niitä vaikeuksia, joihin ammattijärjestöt ovat törmänneet. Minä haluaisin hieman yleisempää sanamuotoa, mutta kollega Murphy ei nyt ole tästä aivan samaa mieltä. Tässä me emme siis päässeet yhteisymmärrykseen. Tarkistus 60, siitä täytyy siis äänestää erikseen. Olen samaa mieltä eh, tarkistuksen sisällöstä, mutta minun mielestäni se on, se on hieman liian rajoittava, koska siinä puhutaan vain ammattijärjestöjen jäsenten ihmisoikeuksista. Viime kuukausina olot Kiinassa ovat hankaloituneet ja kuten herra Murphy itsekin sanoo, eh, on rajattu ihmisoikeuksia ja sosiaalisia oikeuksia. Eli tämä tästä kompromissista C. Sitten on myöskin uusi tarkistus, joka liittyy dialogiin EUn ja Kiinan välillä. Tässä me toteamme, että tämän dialogin puitteissa sosiaaliset ongelmat, ne täytyy ottaa esille ja että niitä täytyisi riittävästi painottaa. Aivan erityisesti tässä on puhuttu työoloista, työonnettomuuksista, hyvistä käytänteistä ja siitä, että ILOn sääntöjä täytyisi noudattaa. Tämä on siis kompromissi, joka vetää jälleen kerran yhteen eri ulottuvuuksia. No tietenkin tämä hieman pidentää tätä tekstiä. Yhtäältä se on ehkä sääli, mutta toisaalta ehkä näiden kompromissien ansiosta me saamme aikaan laajemman konsensuksen. Olen myöskin sitä mieltä, että meidän ei tule liikaa laittaa tähän lausuntoon tavaraa, koska jos me otamme kaikki nämä esitetyt 60 tarkistusta yksitellen, jos me lisäisimme ne kaikki tähän tekstiimme, niin silloin päällekkäisyyksiä varmaankin löytyisi ja silloin lausunnosta tulisi liian raskas ja liian pitkä. Ja loppujen lopuksi me emme enää näkisi metsää puilta. Toisin sanoen meidän tulisi miettiä niitä asioita, jotka tähän tekstiin kuuluvat ja niitä, jotka siihen eivät kuulu. Toivon, että me päädymme lausuntoon, joka on selkeä ja käyttökelpoinen. Kiitos esittelijälle ja edustaja Elmer. Madam Chairman, thank you very much and let me of course in the Kiitoksia puhemies. Sain puheenvuoroa. Kiitoksia myöskin esittelijä hyvästä työstä ja johdonmukaisesta kompromissikäsittelyn käsit- käsittelystä. Ikävä kyllä minun ryhmäni ei voi tukea kompromissitarkistuksia, eikä koko mietintöäkään. Tämä on aika erityinen tapaus, koska paljon mitä tässä mietinnössä todetaan, on oikeastaan ihan järkevää, ihan normaalia päivämäistä pullaa. Mutta ei tässä mitään sinänsä väärää ole sinänsä, mutta vastutamme sitä, koska tässä käsitään asioita, jotka ovat aika pitkälti Euroopan toimielinten ulkopuolella ja tämän valiokunnankin ulkopuolella, että se heristellään sormea sitten kiinalaisten suuntaan. Tämä ei ole soveltuvaa. Tämä on loukkaavaa. Tämä ei sovellu. Me tässä varoitamme sitten kiinalaisia ehm, erosta rikkaiden ja köyhien välille. Miten me tuntuisi, jos Pekingin parlamentaarikot heristävät sormea meille ja sanovat, että tässä on ero rikkaiden ja köyhin välillä. Ja me kritisoimme Kiinaa, koska tässä on riski, että tässä syntyy sosiaalisia mellakoita Kiinassa, kun meillä on sitten täällä Ateenassa vastaavanlaisia kreikkalaisten säästöimien takia. Tämä on uskomaton toimia tällä tavoin. Emme varmaan pitäisi siitä, jos kiinalaiset kritisoivat meidän toimintatapaamme. Olen täysin valmis kritisoimaan kiinalaisia siinä tapauksessa, jos ne ansaitsevat sen vaikka ihmisoikeusloukkausten takia, mutta ihan rehellisesti sanoen, että eritellään sormia nyt heidän sen, vaikka jostain työllisyysasioista tai sosiaalista asioista, kun talous kasvaa nopeasti, niin tämä ei ole kyllä soveltuvaa. Ja minun ryhmäni äänestää tätä mietintöä vastaan. Monsieur Thomas Mann edustaja Manni ja sen jälkeen edustaja Serkas. Kiitoksia, kiitän Sterksiä. Tässä sanottiin, että tämä on kestänyt pitkään, mutta on täältä tullut ideoita, kollegoita huomioon. Edelleenkin olemme aika selkeässä äh, äh, työmäärässä. Tärkeää oli myös, että kompromisseja löytyi Eräissä kohdissa sanottiin, että me emme vastaa siitä, koska puhumme liian paljon ihmisoikeuksista. Tässä on tehty muutoksia, jos voitaisiin sanoa, että ihmisten oikeudet. Sanotaan, että voidaan puhua työntekijöiden oikeuksista. Se on oleellinen osa tätä työtä. Robert, Richard Helman puhui sitä, että me emme voi kaikkia ehdottaa. Niin kuin katsotaan hänen tarkistusta 18, hän sanoi, että Kiinan kansantavalta on oikeutettu noudattamaan oikeita normejaan sori vaan, äh, Kiina on kyllä oma ja iso maansa, ja, ja, mutta se on kuitenkin vto jäsen. Jos se on yhteisen järjestön jäsen, niin silloin täytyy noudattaa yhteisiä sääntöjä. Se on selvä juttu, vaikeata se on. Ei ole yksinkertaista tällaiselle maalle, joka ei ole vielä oppinut toimimaan muiden kanssa, mutta kyllä meillä on, äh, nyt löytyy olemme löytäneet yhteisen tien en halua olla, olla pesservissä, mutta täytyy sanoa, että pidetään säännöistä kiinni ja huolehtia siitä, että ihmisoikeuksia noudatetaan. Ja meillä on yhteinen järjestö, silloin meillä on myös yhteiset säännöt, joista täytyy pitää kiinni. Oikeastaan olin iloinen siitä, mitä nyt on paperille saatettu Sterksin kynällä tämä on todellakin kompromissi, joka, joka voimme hyväksyä. Emmekä me sanoneet, että, että puhutaan vain pelkkää lyrikkaa, vaan tämä on, tämä on konkreettisia, tässä on konkreettisia vaatimuksia, joilla voimme huolehtia tarvittavista muutoksista. Monsieur Serkas, puis monsieur... Edustaja Serkas, sen jälkeen Koferaati. Rouva puheenjohtaja, sosialistiryhmä seuraa Blumin esimerkkiä ja haluaa sanoa, että on kokonaisvaltaisessa mielessä samaa mieltä. Me olemme päässeet globaalin sopimukseen ja mietintö on tervetullut. Ja meidän pitää nyt saada nämä kompromissitarkistukset läpi. Me tuemme näitä kompromissitarkistuksia. Ei, ei se tarkoita sitä, että se heijastaa koko ryhmämme käsitystä, vaan me haluamme kompromissit läpi. Tärkeää täällä on se, että ei meidän pidä aina olla kaikessa oikeassa, mutta meidän pitää pyrkiä totuudelliseen toimintaan ja toimia järkevästi Tämä sopii yhteen joidenkin kohtien kanssa, mutta kai joistakin kohdista meidän pitää äänestää vastaan. Ne ovat vähän kiistanalaisia kysymyksiä, tasapaino, epätasapaino, joka liittyy työpaikkojen menetyksissä, koska ne siirretään nouseviin maihin. Esimerkiksi kappaleessa viisi, e, se ei miellytä meitä, se on hyvin ympäripyöreästi sanottu ja sen takia siitä pitäisin keskustella, koska se on vähän kyseenalaista. On kyse tapa, on kyse tapauksista, joissa me, meidän ryhmämme haluaa, että toimittaisiin vastuullisesti. Edustaja Helmer otti esille jonkun asian, josta haluan nyt sanoa. Se on vähän arkaluonteinen asia. Niin on itsestään selvää, että kun puhutaan ihmisoikeuksista ja, ja tämän valiokunnan toimivaltuuksista, meidän pitää pitää mielessämme selkeänä se, että emme voi aina vilkuilla ympärillemme ja unohtaa sen, että meidän kumppanimme jossakin tilanteissa, jossakin olosuhteissa suhteissa Äh, loukkaa yleismaailmallisia periaatteita, jotka on kirjattu perusoikeuskirjoihin, joka liittyy kaikkien kansakuntien perusoikeuksiin, eli ihmisoikeuksiin. Ei, meidän täytyy vain muistuttaa, että tämä on perusta kansainväliselle yhteiskunnalliselle yhteiselle toiminnalle. Ja jos meillä on AY-oikeudet taattu, sehän on myös ilon perusoikeuksia. Meillä pitää muistaa myös lapsityövoiman käyttö. Meidän pitää muistaa, mitkä ovat yhteiskunnalliset ihmisoikeudet. Meidän täytyy eh, muistaa, että niitä pitäisi pyrkiä noudattamaan kaikissa maissa. Sosialistien ryhmä ei halua mennä liian pitkälle, mutta jos on kyse suuresta maasta, joka ei noudata samoja sääntöjä kuin pieni maa. Iso maa voi olla tärkeä kansainvälisessä mielessä, mutta me emme saa aina sulkea silmiämme ja pitää suutamme kiinni silloin, kun se meille sopii. Ei tässä ole kyse siitä, että kuka ei täytä velvollisuuksia. Meidänkin täytyy oma, täyttää oma velvollisuutemme. Tässä parlamentissa äänestetään joskus vastaan ja me muistutamme, että loukataan ihmisoikeuksia, mutta ei ole aina kyse siitä, että aina noudatetaan eurooppalaisia normeja, vaan että Euroopankin pitää noudattaa kansainvälisiä ja normeja, ilon asettamia normeja. Mutta, mutta meidän täytyy muistaa, että näitä normeja sovellettaisiin asianmukaisesti Euroopassa. Monsieur Koferati. Edustaja Koferati. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän esittelijää tehdystä työstä. Kuitenkin palaisin nopeasti vielä tähän asiaan, joka minusta vaikuttaa hyvin vaikealta asialta. Eikä sitä ole vielä ratkaistu vielä meidän keskusteluissamme. Kompromissit, eh, kun ne on tehty, ne on tehty sen takia, koska siellä löytään yhteinen kanta, sävel eri tahojen välillä. Niin pitää sitten noudattaa sen jälkeen, mutta minun mielestä tässä aliarvoidaan vakavasti meidän tulevaisuuttamme. Ihmisoikeusasia nimittäin. Henkilöiden oikeudet. Että tässä on siis kahdenlaisia standardeja kansalaisille ja työntekijöille. Kiina on mm, sellainen maa, joka ei ole vapaa Kiina, Kiinassa ei noudata kaikkia perusoikeuksia. Ovatko henkilöt sitten työläisiä tai tavallisia kansalaisia? Kun keskustelemme näistä argumenteista, joita kuulemme päivittäin, niin emme saa unohtaa tätä aspektia. Jonkun valiokunnan toimivaltuus näissä asioissa voidaan ottaa esille, jos ajatellaan kansalaisuutta, mutta ei saa ottaa esille, jos kyseessä vaikka no, on työasiat. Pitää noudattaa perusoikeuksia myös talousasioissa ja työelämässä. Sillä on oma merkityksensä, kun näitä oikeuksia noudatetaan. Niin ei katso pelkästään henkilöiden materiaalisia tilanteita, vaan kyseessä on silloin että myöskin kilpailutilanne yritysten välille – jotkut yritykset, jotka noudattavat näitä oikeuksia, ja sitten niitä rankaistaan verrattuna niihin yrityksiin, jotka eivät missään nimessä noudata näitä perustavanlaatuisia oikeuksia. Eli kyseessä ei ole pelkästään se, että voidaan vahvistaa tätä, tässä mietinnössä tätä asiaa. Kyllä täällä tilaa vielä on sille, mutta meidän pitää miettiä myöskin tätä ihan yleisesti, koska muuten – paradoksaalisesti EUn ja muiden välistä kauppasomukset, niistä tulee sellainen väline, joka sitten hyväksyy sen, että käytetään laittomia olosuhteita hyväkseen. Eli tämä on poliittisen kulttuurin tilanne, jossa tämä argumentti tulee esille. Onko normaalia, että, puhun tästä asiasta kai, koska olen sosiaalisesti perheestä, mutta kyllä emme saa unohtaa kuitenkaan sitä, että perusoikeuksia ei kunnioita – Tämä haittaa näitä kyseisiä henkilöitä, mutta myöskin kaikessa taloudellisessa toiminnassakin tässä on myöskin haittaa näkyvissä. Edustaja Ungureanu. Uh, congratulations to, Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut esittelijälle hänen taidoistaan ja siitä hienovaraisuudesta, jolla hän neuvotteluja veti. Minun mielestäni kompromissit ovat osallistavia, aivan erityisesti tämä kompromissi C, jossa on kysymys avainkysymyksistä, pakkotyöstä, ihmisoikeuksista, ympäristöstä, terveydestä. Lopuksi haluaisin sanoa, että kun puhutaan tästä suuresta kysymyksestä, tulisiko meidän luennoida – saarnata kiinalaisille, mutta tulisiko meidän neuvoa teitä, heitä sitten oman kokemuksemme pohjalta, niin siihen kyllä vastaisin kyllä. Kiinalaiset saattavat hyvinkin kuunnella, varsinkin silloin, kun he vaikuttavat kuuroilta. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole joten annan vuoron taas esittelijälle, edustaja Sterk, olkaa hyvä, valmistelijalle, olkaa hyvä. Uh, omdat meneer Helmer als eerste gesproken heeft, maar jammer genoeg al uh, is weggegaan voor, neem ik aan, een belangrijke vergadering dan deze. Kiitoksia. Ilmeisesti <clears throat> tämä henkilö, joka poistui, joutui menemään toiseen kokoukseen. Nyt ei ole koskaan aikaa, jolloin lisä, voitaisiin, ei ole aikaa, jolloin pitäisi aina vaihtaa. Olin Kiinan valtuuskunnan jäsen useaan, pitkään aikaa ja usein oli tilanne, että meitä lähestyttiin näiden asioiden tiimoilta, josta, joista tässä puhutaan, silloin kun me emme tiettyjä asioita, ja meidän piti ryhtyä tiukempiin toimiin sen varmistamiseksi, että, että saamme kasvua aikaan Euroopassa. Et meillä oli ongelmia kasvun kanssa Euroopassa, ja silloin he sanottiin meille, että me emme pärjänneet hyvin silloin, kun puhuttiin integraatiosta ja sisämarkkinoista. Aika oli tullut varsin vaikeaa kaupan ja kauppaneuvottelujen suhteen. Ei ole siitä kiinni, etteivätkö kiinalaiset vielä mitään sanoisi. Kyllä he, he näkevät vaikeudet, vaikeudet Euroopan unionissa. Ja mehän olemme pikkuille strategisia kumppaneita ja me haluamme jatkaa tällä tiellä. Ja me olemme käyneet näitä keskusteluja ja sosiaali, sellaisessa, täällä sanottiin tästä Kiinan järjestelmästä, se on ihan oikein, ja keskustelujen alaisena on ollut myös se, onko se etu vai haittaa Kiinan kannalta. Tämä on jotain sellaista, jota pitää käsitellä, josta pitää keskustella. Luulen, että voimme sanoa, että integraatio ja kansainvälinen talous tarkoittaa sitä, että on vissejä velvoitteita, ja näihin on viitattu. Ja me kerromme, että niiden pitää pitää kiinni näistä velvoitteista ja sanoa myös, missä he eivät ole pitäneet kiinni niistä velvoitteista. Kansainvälinen, kansainvälisen kaupan valiokunta omaa myös missä ei velvoitteita tässä. Se kuuluu ehkä enemmän niiden toimivaltuuksiin kuin meidän, jos Kiina on sellaisella kannalla, joka, joka merkitsee kilpailuetua epäreilun kaupan No oikeastaan ei. Kyllähän meillä on monia EUn jäsenvaltioita, jotka ovat olleet hyvin aktiivisia suhteessa Kiinaan suorissa investoinneissa. Ja siellä voidaan luottaa vissiin tuottoon silloin, kun eurooppalaiset yhtiöt sijoittavat Kiinaan. Esimerkiksi omasta vaalipiiristäni yritykset ovat sijoittaneet Kiinaan ja monet yritykset ovat sijoittamista. Mehän voimme sanoa, että ovatko investoinnit tässä suhteessa aktiivisia. Ei ole kysymys pelkästään äh, äh, Kiinasta, vaan kysymys myös muista maista ja niihin tehtävistä investoinneista. Me näemme kyllä tässä vissin yhteyden äh, yritysten taloudellisen terveyden ja kannalta, kun ajatellaan sitä, että sijoittavatko yritykset pelkästään Eurooppaan vai myös Kiinaan. Vai myös Kiinaan. Mutta meidän täytyy muistaa ihmisoikeudet ja niiden kunnioittaminen, rajojen avautuminen ja niin poispäin. Nämä elementit ovat yhtä lailla tärkeitä meidän kannaltamme. Olen samaa mieltä mitä täällä on sanottu, on yrittänyt pitäytyä vain niihin elementteihin, jotka kuuluvat meidän valiokuntamme toimialaan ja toimivalt ja kom- mutta luulen, että nämä tarkistukset ja niiden sävy ja sisältö kyllä kattavat ne ää, asiat, jotka kuuluvat meidän valiokuntaamme, työllisyysasiat ja niin poispäin. Kaikki nämä elementit liittyvät suoraan EUn ja Kiinan välisiin kauppasuhteisiin, eikä sitä saa tarkastella kielteisessä valossa. En ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat sanoneet, että että liian vähän huomiota on kiinnitetty ihmisoikeuskysymyksiin, en ole samaa mieltä kyllä. Me olemme sisällyttäneet tämänkin elementin näihin kompromissitarkistuksiin. Kyllä toivon, että huomenna pystymme äänestämään tästä päätöslauselmasta, jossa näkyy enemmistön kanta meidän valiokunnassamme. Ja tämä varmasti auttaa myös loppu, lopullista mietintöä Intavaliokunnassa. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitos valmistelijalle. Teidän lausuntonne tulee sen jälkeen, kun me olemme jo päättäneet tästä globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Tanskan tapauksessa. Eli tässä me vähän palaamme uudestaan tähän keskustelun ytimeen, koska tämä kyseinen tuulienergiayritys – argumentoi yrityksen sulkemista ja siinä kun puhutaan tulevaisuuden teollisuuden aloista ja argumentti sulkemiselle oli se, että haluttiin, haluttiin uudelleen investoida tätä teollisuuden alaa Kiinaa tai ainakin lähemmäs Kiinan markkinoita. Eli tässä olemme todella tässä ongelmavyhden ytimessä. Eurooppalaisten täytyy todella puuttua asioiden kulkuun, mutta ei saa olla liian naivi tai olla yhtään naivi. Teidän lausunnostanne äänestetään huomenna, niin kuin sanoitte. Muistutan tässä samassa kollegoille, että tarkistus oli, sitä ei voitu hyväksyä, koska se ei kuulu tämän valiokunnan toimivaltuuksiin, vaan juuri Inta- ja kulttuuri- ja ympäristövaliokunnan toimivaltuuksiin, koska meitä huolestuttaa se, että toiset valiokunnat eivät puutu meidän toimivaltuuksiimme, niin minä haluan, että toimimme toiseen suuntaan myös hyvin kurinalaisesti. Eli emme siis äänestä siitä, joka ei kuulu meidän toimivaltuuksemme toimialaamme. Toivottavasti ymmärrätte, että tämä kurinalaisuus toimii molempiin suuntiin, eli aina ei voi hyväksyä kaikkia tulevia tarkistuksia. Olemme näin ollen käsitelleet tämän kohdan esityslistalta. Äänestämme tästäkin huomenna. Pyydän nyt tässäkin yhteydessä valmistajalta ja etukäteen anteeksi, että olette tule olemaan paikalla huomenna, mutta varsin pätevät ansioituneet varapuheenjohtajat hoitavat huomenna kokouksen, johtavat kokousta huomenna. Tulemme nyt kohtaan kymmenen esityslistallamme, on kyse keskustelusta työmarkkinaosapuolten välillä. On kyse Regina Pastoksen laatimasta mietinnöstä. On kyse, tämän, on kyse yksi keskeisimmistä hankkeista komissiolta 2020 strategiassa on kyse uudista, uudesta osaamisesta ja työllisyydestä. Ennen kuin annan puheenvuoron meidän viidelle kutsuvierallemme, Haluan kuitenkin ensin antaa puheenvuoron lyhyesti esittelijällemme, jotta hän voi kertoa yle, tämän kuulemistilaisuuden yleisistä puitteista. Olkaa hyvä. Muito obrigada, Sra. Presidente. Ehm, começo por eh, agradecer a aceitação do convite por parte. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä Tämä valiokunta on päättänyt, että nämä puhujat on kutsuttu tänne paikan päälle uudesta osaamisesta ja työllisyyden ohjelmasta puhumaan. Olen varma, että nämä puhujat, joita kuulemme tänään, ovat hyvin arvokkaita meille. Jotta voimme sitten luoda kannan Euroopan työmarkkinoiden seuraavasta kymmenestä vuodesta, niin tämä keskustelu on varmaan hyödyllinen siinä mielessä. Te tunnette myöskin tämän mietintöluonnoksen ja tämän tarkoituksena on myös se, että katsotaan seuraavan kymmenen vuoden työmarkkinoiden haasteita. Ja että saamme tällä aikaa myös se, että strategia 2020 todellakin toteutuu, että suuri osa 15-65-vuotiaista olisi työelämässä mukana. Tässä on tietenkin tiettyjä haasteita. Esimerkiksi joustoturva on yksi niistä. Ja se on komission tiedonannossa myöskin selkeästi mainittu asia. Ja mietintöluonnoksessa katsomme myöskin asiaa sillä tavoin, että toteamme, ettemme halua mitään yleisratkaisua kaikille, vaan jokaiselle jäsenvaltiolle on omia erityis, erityisongelmiaan, joita, joita pitää katsoa. Ja yksi mahdollinen tapa on vastainen haasteisiin se, että meillä on tarpeeksi päteviä, pätevää työvoimaa saatavilla. Se on lähivuosien haaste. Meidän pitää myös löytää ratkaisu siihen, miten voimme, voimme luoda uusia työpaikkoja ja että voimme myöskin luoda uusia siltoja tarjonnan ja kysynnän välille työmarkkinoille, jotta meillä on mahdollisia koulutus- ja jatkokoulutusmahdollisuuksia, jotka ovat sitten soveltuvia siihen, että tämä jälkeen helpommin työpaikka. Tämä myöskin työllisyyden ja työpaikkojen laatua parantaa. Tämä on myöskin tärkeä asia tässä mietinnössä. En usko, että minun tarvitsee nyt tässä enempää niistä kertoa. Tässä ovat nämä suuret linjat tulleet jo esille, ja varmaankin voimme keskustella näistä nyt vielä tarkemmin seuraavien puhujien alustuksella. Haluaisin vielä kiittää paikalle saapuneita puhujia ja odotan suurella innolla heidän kantojaan. Kiitoksia. J'allais simplement donner la parole à nous. Haluan antaa puheenvuoron nyt kutsuvieraillemme. Eli annan pu- puheenvuoron mm, siinä järjestyksessä, kuin minä, minulle on sitä ehdotettu etuoikeus keskustelun avaamiselle. Myönnetään Business Europe-edustajalle rouva Helena Strigar, joka on sosiaali- ja, kysy- sosiaaliasiain neuvos. Viidestä seitsemän minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair, for... Kiitos puheenjohtaja tästä etuoikeudesta ja kiitos tästä kutsusta tulla keskustelemaan kanssanne. Ensi alkuun minun täytyy sanoa, että nämä ehdotetut eri aiheet kuulemistilaisuuden aiheeksi, niin siellä oli useampiakin mielenkiintoisia aiheita. Minä haluaisin keskittyä siihen, joka on lähimpänä meidän sydäntämme siitä syystä, että se on meidän kannaltamme, meidän mielestämme tärkein työpaikkojen ja 70 prosentin työllisyystason tavoittelemisen saavuttamiseksi, eli muutosturva on aihe. Jos me tarkastelemme asioita taaksepäin, niin muutosturvalla on ollut äh, kriisissäkin hyvin merkittävä rooli. Ne maat, joilla on jo tote, joissa on toteutettu muutosturvan periaatteita, niin ne ovat selvityneet kriisistä paremmin, esimerkkeinä Skandinaavian maat ja Alankomaat. Monet varmaankin sanoisivat, että työnantajat nykyään puhuvat vain joustavuudesta ja minä haluaisin aloittaa sanomalla, että muutosturva on paketti. Siihen kuuluu turvallisuus ja joustavuus. Se on yhden kolikon kaksi eri puolta mutta jotta joustavuutta voidaan lisätä, sitä kohtaan on nyt hyökätty ja tästä syystä kuulee usein työnantajien toistavan sitä, kuinka tärkeää joustavuus on. Enkä minäkään poikkeus tule olemaan. Minun täytyy sanoa, että jos sisäistä joustavuutta ei olisi tässä viimeisimmässä rahoituskriisissä ollut, siis joustavuus, mitä tulee lyhytaikaisiin työjärjestelyihin, niin silloin olisi menetetty miljoonia työpaikkoja lisää. Ja tämä on aivan fakta. Me tiedämme, että Saksassa vuonna 2009 Arbeitsmacht-instituutin mukaan on 1,2 miljoonaa työpaikkaa säästyi lyhyiden työaikajärjestelyjen ansiosta. Ja jos me tarkastelemme eteenpäin, ulkoinen joustavuus on aivan yhtä tärkeää, koska yritykset edelleen elävät olosuhteissa, jossa on kysymys epävarmuudesta, jotta me välttäisimme, välttyisimme työpaikattoman kasvun, niin meidän täytyy päästä näistä tietyistä esteistä, eh, esteistä eroon. Ja jos me yritämme eh, yhdellä mallilla, eh, pysyvillä työsopimuksilla sitä tässä selvitä, niin silloin me emme tästä tilanteesta selviä. Muutosturvassa on toinenkin ulottuvuus, joka on osoittanut kriisissä arvossa, on elinikäinen oppiminen, se, että päivitetään työvoiman taitoja. On ollut mielenkiintoista nähdä, että yksi syy, miksi eurooppalaisia työntekijöitä lomautettiin vähemmän kuin amerikkalaisia työntekijöitä, oli se, että työnantajat olivat sijoittaneet taitoihin – ja osaamiseen. Työntekijöillä oli sellaisia taitoja, joilla oli todellista arvoa työnantajille ja täten työnantajat halusivat pistää, pitää niistä kiinni. Ja jos julkisella ja yksityisellä sektorilla olisi yksi asia, jota, johon, josta ei tulisi leikata, niin se olisi nimenomaan koulutus. Tulisi myöskin muistaa, että yksityisellä sektorilla viime vuosina on nähty investoinneissa koulutukseen kasvua ja mukaan luettuna koulutus, joka tapahtuu itse työpaikalla. Eli mainitsen Mainitsin tässä kaksi pilaria liittyen muutosturhaan, mutta kuten tiedätte, kysymys on paketista ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla aktiivista työmarkkinapolitiikkaa. Meidän täytyy myöskin uudistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, että me varmistamme sen, että ne ovat kestäviä ja että ne toimivat, koska kun me puhumme turvallisuudesta, niin meidän täytyy ymmärtää se, että me puhumme kestävästä turvallisuudesta, emme lyhyen aikavälin turvallisuutta, vaan myöskin tulevien sukupolvien kannalta turvallisuutta. Eli suoraan sanottuna meillä on valtaisa muutoshaaste edessämme. Me olemme vasta sen alussa. Me yritämme parantaa eurooppalaisten työmarkkinoiden toimivuutta ja sosiaaliturvajärjestelmien toimivuutta. Ja meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa. Voisin viitata suureen analyysin, jonka Business Europe on hiljattain tehnyt. Me olemme pyrkineet tämän analyysin kautta tekemään diagnoosin eurooppalaisten työmarkkinoiden tilasta. Ja tämä analyysi osoitti, että nämä vaikeudet, joita jäsenvaltioilla on kriisin aikana ollut, niin tässä ei ole kysymys mistään väliaikaista asioista, vaan työmarkkinoilla on rakenteellisia ongelmia. Siellä eivät tarjonta ja kysyntä kohtaa toisiaan. Meillä on tuottavuuden kasvu ollut hyvin alhaista jo monen vuoden ajan, eli nämä ovat kaikki oireita tällaisista rakenteellisista ongelmista ja niihin täytyy puuttua. Meidän mielestämme totuuden hetki on nyt koittanut jäsenvaltioille tämän uudistuksen suhteen. Se ei riittävästi kansallisista uudistusohjelmista heijastu. Ja tämä sitoumuksen puute on suuri huolenaihe meille eikä se ole hyvä asia niille miljoonille eurooppalaisille, jotka tällä hetkellä ovat työttömiä. Ja tässähän on kyseessä iso joukko myöskin nuoria. Kiitos. Sitten seuraavaksi ammattiliittojen edustajat. Haluaisin antaa puheenvuoron Luca Visantinille. Hän ö, edustaa ammattiliittoa EAYtä. Kiitoksia kutsusta. Kiitoksia, että saan osallistua tähän kuulemistilaisuuteen AY-liikkeen edustajana. Ja lyhyesti voin kertoa meidän, meidän aloitteesta. Kun tämä uuden osaamisen työllisyyden ohjelma aloitettiin, ja kun aloitettiin myöskin Eurooppa 2020 niin Eurooppa oli jo silloin kriisissä. Tässä aloitteessa on hyvin kunnianhimoisia tavoitteita työllisyyden ja koulutuksen ja elinkäisen oppimisen suhteen. Kaikki nämä indikaatiot ovat tämän jälkeen sitten heikentynyt. Ja tämä, tämän takia meidän pitää nyt katsoa todellakin vakavasti tilannetta ja analysoida sitä uudestaan. Tällä hetkellä tilanne on heikentynyt jäsenvaltioissa, vaikkakin tietenkin vaikka tilanne on erilainen eri maissa. Esimerkiksi nuoret, vanhat, vanhukset ja evanat työsuhteet ovat lisääntyneet ja ammattipätyvyys on vähentynyt. Tämä muutokset, jotka ovat tapahtuneet tämän jälkeen, ovat tapahtuneet myöskin innovaation ja ilmastonmuutoksiin ja sektorimuutoksiin, joita tällä hetkellä eurooppalaisessa työmarkkinoilla tapahtuneet. Ja on todettu, että huomattavasti ammattipätevyys on heikentynyt Euroopassa työpaikoilla. Tämä johtuu myöskin siitä, että varoja on vähentynyt, jota käytetään koulutukseen ja ammattikoulutukseen, mutta myöskin monissa maissa on peruskoulutuksen varoja vähennetty. Investoinnit koulutuksen ovat vähentyneet jäsenvaltioissa ja alueilla, mutta erityisesti myöskin yrityksissä ja juuri PK-yrityksissä. Ja luvut ovat aika selkeitä tässä yhteydessä. Päinvastoin kun Eurooppa 2020 strategiassa mainitut tavoitteet, tämä uusi, uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma – on johtanut siihen, että koulutus on vähentynyt suurimmassa osassa jäsenvaltioita. Samaan aikaan myöskin joustoturva, joka olisi voinut ehkä voinut lisätä työpaikkoja, jos voinut taata myöskin enemmän liikkuvuutta ja turvaverkkojen luomista, mutta tämä ei ikään saavuttanut tavoitteitaan. Työpaikkojen määrässä Eurooppa on kärsinyt huomattavasti tämän jälkeen. Työpaikat todellakin ovat huomattavasti Euroopassa vähentyneet. Pelkästään sellaiset työpaikat, jotka ovat epävarmoja tai huonosti maksettuja tai huonon pätevyyden saatavia, ne ovat lisääntyneet. Tässäkin tilastot ovat selkeitä. Nuorisolla on vaikeuksia päästä työmarkkinoille ja henkilöt, jotka ovat joutuneet työmarkkinoiden ulkopuolella, heillä on vaikeuksia päästä takaisin sinne. Kaikki indikaattorit osoittavat, että tämä politiikka ei ole tarpeeksi ottanut huomioon kriisin vaikutuksia työmarkkinoilla, joita tällä hetkellä on tapahtunut. EAYn ja ammattijärjestöjen kanta tähän, tähän tilanteeseen on, että pitää ajatella uudestaan työmarkkinoiden toimintaa ja koulutusta – ja pitää katsoa jotain juuri uudessa taloudellisessa tilanteessa. Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelman välineet ovat periaatteessa hyviä, joita tuemme myöskin, mutta niitä pitää paremmin kohdentaa ja muuttaa tähän tämänhetkisen tilanteeseen soveltuiksi. Tällä hetkellä työmarkkinat ovat tämän säänneltyjä ja mukaanottavia. Niin pitäisi myöskin tarjota sitten työntekijöille laatutyöpaikkoja, jotka vakaita ja ottaa huomioon heidän pätevyytensä. Tässä on tärkeitä asioita se, että pitää pyrkiä, pyrkiä myöskin vähentämään koulupudokkaiden määrää, koska koulutus on tärkeä pelkästään henkilökohtaiselle kehitykselle, vaan myöskin sille, että henkilö on mukana sosiaalisessa järjestelmässä ja osallistuu työmarkkinoille. Tasavertainen pääsy työmarkkinoille. Kaikille pitää olla sama mahdollisuus päästä työmarkkinoille riippumatta sitä, mikä ikäisiä tai mitä sukupuolta he ovat. Heidän pitää pystyä myöskin kehittämään omia kykyjään työpaikkojen yhteydessä. Työnantajien pitää kehittää sitä, että voi jatkuvasti tarjota koulutusta näille henkilöille työpaikkojen yhteydessä. Pitää myöskin ottaa huomioon ei-muodollinen koulutus. Tämä tarjoaa yleisen mahdollisuuden myöskin päästä työmarkkinoille – sitä tukee juuri niitä työntekijöitä, joilla ei ole mitään todistusta työpätevyydestään. Tämä pitäisi ottaa huomioon erityisessä projektissa. Pitää helpottaa sitä myöskin, kuinka päästään kouluelämästä työelämään ja päästään tällä tavoin työmarkkinoihin kiinni. Pitää antaa mahdollisuus joustavaan siirtymiseen työpaikkojen välillä ja tarjota myöskin soveltuvaa rahoitusta korkean tason koulutukseen. Erityisesti hallitusta, jotka ovat vähentäneet nyt tällä hetkellä koulutus- ja koulutusmäärärahoja. Tämä on ollut väärä tie, koska yhteiskunnan kehitys riippuu juuri koulutuksesta ja työntekijöiden määrästä. Tässä tarvitaan työelämässä myöskin hyvin kouluttuja työntekijöitä. Tämä on yleinen sijoitus talouteen. Työmarkkinajärjestö pitää jatkaa, jatkaa keskustelua tässä yhteydessä muiden toimijoiden kanssa. Ammattijärjestöjen pitää osallistua tähän keskusteluun mukaan, jotta voidaan muodostaa tällä tavoin sellaisia koulutusjärjestelmiä, joita tarvitaan. Kolmikantajärjestelmässä pitää myöskin olla mukaan ammattiliittojen sekä kansallisella että paikallisella että eurooppalaisella tasolla. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on tärkeä juuri siinä mielessä, kun katsotaan ammattikoulutusta, erityisesti työpaikan yhteydessä. Pitää myös katsoa paremmin, että eurooppalaisia välineitä voidaan käyttää koulutuksen hyväksi. Euroopassa on useita aloitteita tähän, useita välineitä, joilla voidaan tukea juuri tämän agendan eh, uuden osaamisen työsyn ohjelman puitteissa näitä aloitteita. Niitä pitäisi käyttää tehokkaammin ja ottaa enemmän puolet mukaan tähän. Erityisesti pitää ottaa huomioon tämän seuraavalla rahoituskaudella 2014-2020. Lopuksi olisi vielä todeta, että AY, EAY on sitä mieltä, että ammattikoulutus on tärkeä eurooppalaiselle kehitykselle tulevaisuudessa, mutta myöskin siinä, että voidaan vähentää työttömyyttä ja eurooppalaista taloutta voidaan kehittää. Tarvitaan makroeminen talouden, toimenpiteitä investointeihin – Tänään pitää pelastaa työpaikkoja ja luoda uusia työpaikkoja. Tämä, tässä mielessä EAY pyytää, että eurooppalaiset toimijat ottavat huomioon tämän tulevaisuudessa ja sopeuttavat säästöimenpiteensä tähän. Talouden hallinto on hyvin tärkeää ja myöskin Europlus-sopimuksen yhteistyötä ottaa huomioon. Pitää myöskin tukea vaikeuksissa olevia maaleita vaikka Euroopan avulla tai muiden toimenpiteiden avulla. Ja pitää ottaa huomioon tässä myöskin sosiaalisesti heikkojen tilanne. Tietenkin koulutuksessa on tapahtunut leikkauksia, mutta näitä pitää vähentää eurooppalaisella tasolla ja paikallisella tasolla. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu pitää käydä myöskin sektorikohtaisesti, tämä tukee tätä toimintaa. Kiitoksia. Kiitos. Annan puheenvuoron Kristian Letmajerille. Hän on Euroopan ammatillisen koulutuksen, ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtaja, CDFOPin johtaja. Kiitoksia kutsusta tänne tilaisuuteen. Täällä puhuttiin siitä epäsuhdasta, Totta kai silloin, kun meillä on korkea työttömyysaste tai täyttämättömiä työpaikkoja, niin usein tämä tapahtuu samaan aikaan. Muutama päivä sitten luin, että Itävallassa 27 prosenttia yrityksistä ei löydä omaa oikeaa työvoimaa. Että se ei ole pelkästään teoria, vaan se on todellinen ongelma. Tämä epäsuhta on olemassa myös työpaikoissa ja työ, työllisyydessä, työllistymisessä silloin, kun päte, työntekijöiden pätevyys vaihtelee kovin paljon, ei, ei istu tähän työpaikkaan. Eli työllisyyden laatu tai työllistettävyyden laatu tietenkin rajoittaa mahdollisuuksia ja se vaikuttaa tietenkin myös tähän työllistettävyyteen työpaikan löytyminen. Työllisyys on edellytys integroitumiselle yhteiskuntaa, mutta tämä ei ole kuitenkaan pysyvä status. Pätevyys, taidot ja ne muuttuvat jatkuvasti, niitä täytyy päivittää ja kehittää. On ilmeistä, että pitkä työikä, teknologinen eteenpäinmeno ja rakenteelliset muutokset lisäävät tarvetta jatkuvaan ammatilliseen koulutukseen ja elinikäisen oppimiseen. Ja on tyypillistä, että tapahtuu muutoksia työllisyydessä ja työllistettävyydessä ja osattaa että ihmiset ovat pois työelämästä, työ, myös perhesyistä. Tämä vaatii yksilöllisiä urakehitysmalleja. Yksi perus johtopäätöksistä tästä aloitteesta on, että me tarvitsemme parempaa työmarkkinatajua. Meidän täytyy pystyä ennustamaan taitoja, vaatimuksia, jotta, pystyisi, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat työmarkkinoilla. Ja tämä johtaa sitten siihen, että voita, meidän täytyy vastaavasti myös muuttaa ammatillista koulutusta, jotta työnantajat ja työntekijät kohtaisivat toisensa. Työmarkkinoiden, äly, älykkäät työmarkkinat vaatii kokonaisvaltaista konseptia, yhteistyötä moni, monilla tasoilla. Nyt, vasta, nyt vaan ennustetaan erilaisia kasvatus- ja työllistämistrendejä, megatrendejä, kuten väestön ikärakenteen muutoksen vaikutukset, työllistettävyydessä eri sektorikohtainen kehitys, alueellinen kehitys, ja sitten aika tämä banaali työvoimasuunnitelma, että miten yritykset suunnittelevat, järjestöt suunnittelevat työllistettävyyttä tämän työmarkkinaälyn käyttö vaatii myös oikeita rakenteita ja on ilmeistä, että aktiivinen osallistuminen ja myötävaikuttaminen työnantajien koulutusjärjestelmän ja työllisyys, työvoimatoimistojen ja muiden mukanaolo on ehdottoman tarpeellista. Selefop työskentelee tässä, tällä saralla saatakseen tätä epäsuhtaa pois ja tässä se tukee myös komissiota ja tämä myötä vaikuttaa siihen, että työmarkkinoiden vaan kehittyy. Ja työpaikat määritellään pätevyyksien pohjalta. Ja tämä, tässä yritetään löytää yhteinen kieli työn, työmarkkinoiden ja koulutusjärjestelmän välillä. Tämä pitäisi saada aikaan tällä koulutuspilarin myötä. Meillä on paljonkin työntekijöitä, joilla on alhainen pätevyys, alhainen ö, pätevyys ö, vanhojen työntekijöiden kohdalla on tietenkin suuri osa syy siihen, että meillä on tällä hetkellä paljon täyttämättömiä työpaikkoja. Tietenkin pikkuhiljaa ö, ikääntyneet työntekijät vetäytyvät eläkkeelle ja näin ollen tällainen huono pätevyys on tietenkin merkitsee riskejä jäädä pois työmarkkinoilta pysyvästikin. Toisaalta liian monet keskeyttävät koulunsa kesken, ja niin tämä tietenkin ja tämä merkitsee alhaista pätevyyttä tulevaisuudessa. Ja se merkitsee vaikeuksia tietenkin siirtymä, siinä vaiheessa, kun joutuu vaihtamaan työpaikkaa tai alaa. Ja se vaikuttaa tietenkin työllistettävyyteen ylipäätään. Koulun keskeyttäminen merkitsee kustannuksia yhteiskunnalle. Voiman painettaa niitä selvityksiä, joita OECDltä on saatu tällekin valiokunnalle marraskuussa 2010 ratkaisu tämän ryhmän kohdalla on tietenkin se, että se saisi lisää ammatillista koulutusta. Ammatillinen koulutus ja, ja, ja työpaikkakohtainen oppiminen on tietyllä esimerkiksi harjoittelujaksot on se adekvaatti tapa saada näille nuorille lisää pätevyyttä oppiminen työtilanteessa ei ole pelkästään onnistunut menetelmä saada teknisiä taitoja vetävyyksiä, mutta se myös perehdyttää nuoret ihmiset työpaikan vaatimuksia ja siitä antaa niille pätevyyttä, kuten esimerkiksi se kykyä hoitaa muutoksia, työ, olla ryhmätyössä, ratkaista ongelmia, toimia tehtävähakuisesti. Se valmistaa heitä työelämään ja kun niitä sovelletaan oikein teoreettisen oppimisen kanssa, se antaa nuorille hyvän tasapainoisen kombinaation tietoa ja työpohjaista, työpaikkakohtaista osaamista. Ja tässä voidaan hyötyä kokemuksista työpaikoilla työpaikkakohtainen oppiminen lisääntyy kaikissa koulutusjärjestelmän muodoissa, jossa annetaan työmarkkina, työmarkkinoille tarvittavaa osaamista. Myös korkeakoulutus, joka on suurimmalta os, se on myös osa ammatillista koulutusta antamalla korkeatason pätevyyttä. Perinteinen ammattikoulutus yleensä antaa keskitason pätevyyden. Ja meidän ennusteidemme tulokset antavat ymmärtää, että molempia tasoja tarvitaan Korkeakoulutus ja ammatillinen koulutus ovat sellaisia, jotka eivät sulje toisiaan pois, vaan niiden, niiden, niitä pitää käyttää yhdessä, jolloin annetaan tällainen kestävä koulutusjärjestelmä. Ammatillisen koulutuksen kiinnostavuus riippuu pitkälti työmarkkinoiden, työmarkkinoista itsestään opiskelijoiden pitäisi hankkia pätevyys, sellaista pätevyyttä, jota tarvitaan työpaikkakohtainen oppiminen niin on myös hyvin usein käytetty tärkeä muoto päte- jatkuvassa koulutuksessa niille, jotka ovat jo työmarkkinoille. Tämän tyyppinen koulutus määräytyy yhtiön tai yrityksen tai organisaation tiettyjen tarpeiden mukaan. Usein tarvittavat pätevyydet eivät, eivät usein tarvittavia pätevyyksiä ei ymmärretä ja näin ollen se vaikeuttaa ihmisten työllistettävyyttä. työllistettävyyttä työpaikalla saatu taito ja myös koulutusjärjestelmässä saatu tieto on arvokas, arvokas, arvokasta pääomaa ihmisille tulevaisuudessa. Vuoteen 2012 mennessä jäsenvaltiot ovat saaneet päättää niin sanotun viiteprosessin, jonka yhteydessä kansalliset pätevyyspuitteet kytketään Euroopan koulutuskehykseen. Useimmat kehykset sisältävät kaiken tyyppisiä ammatillisia pätevyyksiä ja se lisää ammattipätevyyden läpinäkyvyyttä Euroopassa ja antaa myös mahdollisuuden kansalaisille validoida tällaista pätevyyttä. Ja haluaisin vielä painottaa sitä, että uudet, tämä aloite, uuden osaamisen työllisyyden ohjelma eivät, se ei kilpaile, vaan täydentää nykyisiä ohjelmia. Se vahvistaa, ne vahvistavat toisiaan ja se muodostaa synergian. Ja sitten lopuksi muutama sana rahoituksesta. Tärkeää osa eurooppalaisen välineiden kehittämistä ja täytäntöpanoa kammatillisessa koulutuksessa on sen vipuvaikutus, joka mahdollistaa tärkeät uudistukset tai ainakin kehittää näitä ammatillisen koulutuksen järjestelmiä eteenpäin. Erityisesti jatkuvan koulutuksen rahoituksen, rahoitusjärjestelmien kannalta on tällaisia toimia tehty. Kriisin aikana lisättiin varoja ja koulutus on ollut hyvin laajalti käytetty politiikan tason vastaus tähän kriisiin. Nämä, näitä järjestelmiä rahoitetaan yhteisrahoituksen menettelyllä. Kuitenkin monissa maissa on budjettiongelmia ja ne ovat vaikuttaneet tähän rahoittamiseen myös ammatillisen koulutuksen tasolla. Tässä siis tilanteessa on tärkeää löytää innovatiivisia konsepteja, rakentaa kumppanuuksia ja pohtia, ovatko tulokset sellaisia, että ne lisäävät tehokkuutta meidän rahojen käytössä. Tämä on, on tärkeää, että varmistaa ammatillisen koulutuksen laatu nuorten kannalta ja samaan aikaan meidän täytyy löytää adekvaatteja, adekvaatteja investointeja aikuisten koulutukseen. Paljon kiitoksia. Merci beaucoup. Nous en venons... Kiitos. Sen jälkeen meillä on vuorossa Eurofoundin edustaja Rova Barbara Gerstenberger. Olkaa hyvä. Madame Beres. Kiitoksia Rova Beres ja Rova Pastos kutsusta tulla tänne kuulemistilaisuuteen. Eurofound on tehnyt työtä useissa tärkeissä asioissa, jotka on mainittu tässä mietintöä luonnoksessa, jos turva on yksi niistä. Ja se Business Europein painotus tällaisiin lyhytaikaisiin työsuhteisiin ratkaisuna tavallaan, tai osa-aikainen työ, joka on ollut ratkaisun tähän kriisiin, niin se on ollut myöskin tässä mukana, ja näette kyllä tästä oman viittauksensa meidän materiaalissamme, jonka me annamme teille. Pimeästä työstä on myöskin puhuttu, pyrkineet sitä estämään ja sitten nuorten osallistamisesta on myöskin puhuttu, mutta tänään puhuisinkin työn laadusta ja työolosuhteista, joka on meille hyvin tärkeä asia, kun keskustellaan juuri tästä uuden osaamisen työllisyyden ohjelmasta. Työn laatu on hyvin monimutkainen konsepti ja se on monitahoinen. Hyvä työ ei ole pelkästään sellainen työ, josta maksetaan hyvin, se on työpaikka, ei ole pelkästään työpaikka, jossa on mukaan työajat tai hyvä työsopimus, vaan tämä on hyvin monimutkainen asia ja monitahoinen asia. Tämän takia Eurofound, kun me tutkimme tätä asiaa ja sen esille, me nojaamme tässä puitteistoon, jossa on neljä eri ulottuvuutta. Totta kai muitakin puitteista voi tähän löytää, mutta tässä ainakin etuna se, että ainakin voidaan katsoa tätä asiaa sillä kannalta, että on tehty tutkimustaholla jo tähän näin, tähän liittyen. Ja myöskin meidän sidosryhmään on tätä asiaa katsonut näin. Kuitenkin ensinnäkin meidän pitää katsoa sitä, että se, mikä hyvä työpaikka on, tai se määrittely, tai mitä siihen sisältyy, se on hyvin suuri haaste. Sen sen lisäksi myöskin hyvä työ on yksi tärkeistä haasteista, jotka on myöskin mainittu tässä mietinnössä, ja se myöskin demokraattinen muutos on tapahtumassa, ja tämä ihmiset pitää tehdä enemmän pidempään töitä, ja tämä tapahtuu vain silloin, jos ihmisillä on myöskin parempia työpaikkoja ja heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan. Ja sanotaan mukaan myöskin niin herkkiä työ, työmarkkinaryhmien mukaan, Tämä pitää ottaa myöskin huomioon. Se tapahtuu sillä tavoin, että kun pyritään löytämään tasapaino sitten työelämän ja ei-työelämän välille. Jos voidaan taata kilpailukykyiselle, että mennään oppimisyhteiskuntaan, tietoyhteiskuntaan, niin tälläkin on tietenkin vaikutusta työlaatuun, ja se on otettu huomioon tässä kohdassa, missä puhutaan kykyjen käytöstä ja hankkimisesta. Ja sitten joustoturvakeskustelu. Sekin katsoo tavallaan työn laatua. Ja se on otettu huomioon tässä kohdassa puhutaan, että on, on työpaikka, jolla on perusoikeudet ja perusturvallisuus. Nyt on vähän käytännön tietoa. Mitä tarkoitan näillä eri ulottuvuuksilla? Ja viittaan lähinnä tähän meidän Euroopan laajuiseen työolosuhdetutkimukseen. Se, että on vaikeuksia pitää ihmisiä työpaik- pidempään työpaikoilla, kun ihmiset ikääntyvät. Mutta EUn 27 jäsenvaltion määrä, joka uskoo, että 60-vuotiaana tekevät työtänsä, on noussut 57-59 prosenttiin 2009 2010 aikana – vaikka tässä on tietty, tiettyjä eroja jäsenvaltioiden välillä. 70 prosenttia alankomainen ja Saksan työntekijöistä uskovat, että pystyvät tekemään työnsä vielä 60-vuotiaana. Ja toisaalta sitten toisessa päässä skaalaa meillä on Slovenia, vain 26 prosenttia työntekijöistä, joita kysyttiin viime vuonna, niin he uskoivat, että he pystyvät tekemään työnsä vielä 60-vuotiaana. Ja he vastasivat tähän silloin kyllä. Ja tämä ei ole pelkästään käsitys tai kuva, mutta näette myös, että tässä on selkeä yhteys todellisiin prosenttimääriin, mikä osuus on olemassa vanhempia työntekijöitä työvoimasta. No tietenkin tässä erot johtuvat siitä, että tässä näytyy ergonomisia eroja, joka on tietty fyysisiä riskejä olemassa. Ja voimme nähdä tästä työolosuhde tutkimuksesta, mitä enemmän ergonomisia riskejä on vaikka työskentely jonkun koneen kanssa tai, tai raskaiden taakkojen nostaminen tai toistuvat liikkeet, Sitten vähemmän heillä on todennäköisyyttä, että voi tehdä työtänsä vielä 60-vuotiaana. Mutta kyseessä ei pelkästään fyysiset riskit, vaan myöskin psykososiaaliset riskit estävät usein työntekijöitä pysymästä työpaikoillaan pidempään. Hyvin paine pitoiset työpaikat, jossa on suuret paineet, heillä on yleensä vähemmän mahdollisuuksia omasta mielestään toimia työpaikoissaan 6-vuotiaana kuin verrattuna muihin, jotka tekevät vähemmän vaativia työpaikkoja. Tai niin henkilöitä, jotka tekevät kyllä vaativaa työpaikkaa, mutta, mutta se on toisaalta toistuvaa työtä. Se, mitä he uskovat pystyvät tekemään, se hyvälti pitkälti vastaa myöskin sitä todellista prosenttimäärää, jonka totesimme työvoimasta. Miten tätä asiaa voidaan ottaa huomioon? No, totta kai työn järjestelyjen muutos on yksi mahdollisuus. Pitää tunnustaa, että jotkut työpaikat ovat sellaisia luonteeltaan, että siinä vaaditaan fyysisiä toimia ja ovat hyvin eh, intensiivisiä. Ja näissä tapauksissa työntekijällä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin joko vaihtaa työpaikkaa tai poistua kokonaan työmarkkinoilta. Ja ne työntekijät, jotka joutuvat sitten vaihtamaan myöhemmässä vaiheessa uransa työpaikkansa, heillä on mutta selvää, että kun he ovat saaneet sitten säännöllistä koulutusta ja pätevyyden uudistamista, se auttaa sitten tässä haasteessa, eli uuden työpaikan löytämisessä. Mutta samalla näin myöskin tässä tutkimuksessa, että pääsy koulutukseen vähenee iän mukana. 36 prosenttia työntekijöistä 30-49 vuoden välillä ovat saaneet työnantajia maksavaa koulutusta viimeisen 12 kuukauden aikana, että laskee 30 prosenttiin niiden osalta, jotka ovat yli 50-vuotiaita. Kuitenkin pitää tunnustaa, että paljon on kyllä ponnisteltu sen eteen, että työlaatu paranisi, eikä vähiten yrityksissä. Ja tiedämme, että monet yritykset ovat ajatelleet myöskin investoida työlaatuun ei tietenkään pelkästään, että ovat ihmisystäviä, vaan pelkästään takia, että sillä on myöskin työn suoritukseen positiivisia, positiivisia vaikutuksia yksittäisellä tasolla ja organisaatiotasolla. Teemme monia tutkimuksia yrityksissä viime aikoina. Näemme, että tämä, miten tämä linkki työlaadulla ja suoritusten välillä on olemassa. Ja tulokset ovat selkeitä oikeastaan. On selkeää, että täällä on yhteys koulutuksen, pätevyyden, työllistettävyyden ja suoritustason välillä. Eli koulutus parantaa suoritusta ja se auttaa myöskin teknologian käyttöön, mutta myöskin paremmin voidaan vastata näin asiakkaiden vaatimuksiin. Eli urakehitys ja työturva on selkeästi yhteydessä toisinsa ja selkeä yhteys myöskin työelämän tasapainotuspolitiikan ja yritysten saman soitustason välillä. Tätä voitaisiin jatkaa vielä askel eteenpäin. mutta ajatella, että ne yritykset, jotka käyttävät tällaisia hallintotekniikoita, vaikka joustavaa työaikajärjestelmää, autonomisia tiimejä, he voivat tarjota myöskin parempilaatuisia työpaikkoja työntekijöille ja myöskin parempia tuloksia organisaation. Tämä on myöskin todettu meidän tutkimuksessamme. Ja tämä osoittaa sen, että täällä on positiivisia tuloksia, jos näitä käytetään. Niin silloin tuottavuus nousee yli keskitason. Ja periaatteessa on myöskin parempi talouden tilanne aikaiseksi. Eli hyvä työntekijän tilanne, se liittyy myöskin hyvään organisaation tilanteeseen. Tämä voidaan osoittaa myös tilastotieteellisesti. Kiitoksia. Kiitoksia. Viimeinen puhuja on työmarkkinakysymysten ja ammattitaitoon liittyvien kysymysten asiantuntija, professori Mike Campbell. Thank you very much, Chair. It's a pleasure to be. Suurkiitokset on suuri ilo olla täällä. Yritän tässä nyt summata viimeiset 20 vuotta elämästäni kuuteen minuuttiin. Hankala tehtävä tai ehkä, ehkä helppokin. Kun tässä puhutaan uusista osaamisesta ja työllisyydestä, tämä on erittäin tärkeä ohjelma, josta me puhumme ja olen iloinen komission kertomuksesta toivon, että se mitä seuraavien minuuttien aikana sanon, se tuo tähän jotakin lisäarvoa. Tulen keskittymään lähinnä tähän suhteeseen, joka osaamisen ja työpaikkojen välillä on, mutta toivon mukaan näette, että tämä myöskin nivoutuu joustoturvaan ja työmarkkinoiden toimivuuteen yleensä ja siihen tapaan, jolla työvoimaa käytetään, se mistä Barbara Juuli puhui, ja myöskin siihen, että lisättäisiin työpaikkojen laatua. Jos me siirrymme seuraavaan kuvaan, jos teidän mielestänne Euroopalla on tänä päivänä ongelmia, niin tulevaisuudessa meillä on paljon suurempia haasteita, mutta myöskin mahdollisuuksia edessämme, koska kaikki nämä mahdollisuudet voidaan muuttaa, kaikki nämä haasteet voidaan muuttaa mahdollisuuksiksi, jos haluamme. Suuria muutoksia työmarkkinoilla ja taloudessa ja täten niissä taidoissa, joita meillä on. Niitä ajetaan, niitä ajavat teknologiaa, sosiaaliset muutokset. No, tämä kuva nyt on summaa yhteen kaikki nämä tiedot, joita 200-sivuisesta raportista löytyy. Mutta pääasiassa tässä on kysymys siitä, että kaikki nämä taidot ajavat niitä taitoja, joita me tarvitsemme työmarkkinoilla osallistumiseen ja siellä menestymiseen. Ja tämä pätee sekä yksilöihin että työnantajiin. Ja monellakin tapaa haluan tänään sanoa sen viestin, että jos me tässä onnistumme, niin silloin kaikki ovat voittajia. Yksi niistä harvoista asioista, joissa sekä työnantajat että työntekijät ovat voittajien puolella, jos tässä onnistutaan. Ja jos taas emme tässä onnistu, niin sitten molemmat ovat häviäjiä. Seuraava kuva. Kiitos. Mitä me sitten tarvitsemme? Ensinnäkin meidän täytyy onnistua strategiassa ja puitteissa, niiden asettamisessa. Käyn läpi tämän diagrammin, jonka me olemme kehitelleet siinä yrityksessä, jossa viimeisen kahdeksan vuoden aikana tein töitä, mutta josta, jossa en enää ole töissä. Kyseessä on iso-britannialainen yritys ja suosittelen teille sitä siitä syystä, että se on tehnyt hyvinkin mielenkiintoista työtä. Meidän tehtävänämme on neuvoa Iso-Britannian hallitusta siitä, miten tässä osaamistyöllisyysasiassa on päästy eteenpäin ja mitä politiikan saralla tässä asiassa tulisi tehdä ja yritämme saada myöskin työnantajien investoinnit nousuun. Se on hyvin kriittinen tekijä menestymisessä. Ja me olemme täysin riippumaton elin. Työmarkkinaosapuolet kuuluvat meidän työvoimamme. Vaikka saammekin rahoituksen julkiselta taholta, niin me olemme kuitenkin hallituksesta riippumaton taho ja tämä on johtanut siihen, että me olemme tehneet aika radikaalejakin ehdotuksia muutoksiksi työmarkkinoilla. No, joka tapauksessa taidot ovat elpymiselle välttämättömiä, mutta epämiellyttävä tutuus on se, että Euroopassa taitotaso on aika lailla alhainen. 77 miljoonaa nuorta Euroopassa, heillä ei ole minkäänlaisia pätevyyksiä ja täten he eivät sovi tämän päivän työmarkkinoille, siis kolmasosa kaikista aikuisista. Eli me tarvitsemme puitteet. Ensinnäkin meidän täytyy keskittyä kukoistukseen, siihen lopputulokseen. Lopputuloksessa on kysymys siitä, että saadaan aikaan parempaa kukoistusta tuottavuuden, palkkojen, työllisyyden ja tasa-arvon suhteen. Ja kolme tapaa, jolla tähän päästään, on se, että päivitämme ne taidot, joita meillä on, Eli tarjontaa lisäämme, mutta me voimme saada myöskin nämä taidot ja työpaikat kohtaamaan paremmin taloudellisesti, jos asioita tarkastellaan, ei ole sellaisia taitoja, joita ei tarvittaisi tällainen olisikin hyvin turhauttavaa ihmisten kannalta. Ja sitten kolmanneksi ja viimeisenä, tämä usein puuttuu tästä palapelistä ja tätä haluaisin painottaa. Meidän täytyy lisätä työnantajien kunnianhimon tasoa koska tietenkin osaaminen ja työpaikat ne äh, ovat riippuvaisia työnantajista ja työnantajat ja se tapa, jolla he käyttäytyvät, sillä on suurikin merkitystä. Eli jos me yhdistämme kaikki nämä eri politiikat yhteen, niin se on se tapa, jolla pääsemme asioissa eteenpäin. Ja tästä syystä tämän kuvan alaosassa puhun puumasta, joka siis on hyvin jalo eläin, mutta tässä tämä puuma tarkoittaa tämän palapelin neljää eri osa, osaa, eli eh, prosperity, upgrading, matching and ambition. Sitten seuraava kuva, eli mennään eteenpäin, mennään eteenpäin, vielä eteenpäin, koska aikaa ei ole paljon. No tämä on laajennettu versio edellisestä kuvasta, eli mennään seuraavaan. Sitten haluaisin ottaa jokaisen osion, jotka johtavat kukoistukseen, siis päivitys, kohtaaminen ja kunnianhimo ja kerron, mikä se pääasiallinen väline tämän ongelman ratkaisemisessa olisi. Ensinnäkin meidän täytyy puhua taitojen kehittämisen puolesta paljon voimallisemmin. Meidän täytyy kannustaa useampia ihmisiä ja yrityksiä sijoittamaan taitoihin ja osaamiseen. Ja tähän me tarvitsemme tiedotusta paljon enemmän, me tarvitsemme enemmän läpinäkyvyyttä työmarkkinoille, me tarvitsemme parempaa neuvontaa nuorille ja aikuisille. Meidän täytyy varmistaa se, että koulutusjärjestelmät, ala yläasteelta ylä, äh, yliopistoon saakka ovat korkealaatuisia. Meidän täytyy varmistaa se, että se mitä näissä äh, laitoksissa tehdään, sillä on merkitystä ihmisten elämän ja tulevaisuuden suhteen. Ja tässä mielessä työnantajien sitoumus on täysin välttämätöntä. Ja sitten meidän täytyy vielä löytää ne keinot, joilla me äh, pääsemme siihen tilanteeseen, jossa työnantajien investointi näihin asioihin saadaan nousemaan. Kaikki eivät näistä vaadi suuria julkisia rahoituksia ja kun nyt elämme niukkuuden aikoja, niin meidän täytyy etenkin tarkastella kustannustehokkaita keinoja. Yksi minun mielestäni on verkostoituminen. Se on halpa ja erittäin tehokas keino. Toinen iso asia on tämä kohtaaminen, miten saadaan oikea sekoitus aikaan, miten saamme kohtaamaan kysyntä ja tarjonta, miten saamme varmistettua se, että ei ole puutteita ja kuiluja ja saamme vältettyä alityöllistymiseltä joka on suuri ongelma Euroopassa tänä päivänä. Tässä on kyse siitä, että keskitymme taloudellisesti arvokkaiseen osaamiseen ja työmarkkinoiden älykkyyteen. Kaikki se työ, jota Cedefop tekee, ennakointi, se on täysin välttämätöntä. Lisäisin tähän ainoastaan sen, että tämän tiedon ja älykkyyden eh, käyttämisessä Eurooppa usein epäonnistuu. Eli eh, miten tämä tieto saadaan, kuka sitä käyttää, kuka tätä tietoa ymmärtää, niin se on äärimmäisen tärkeää. Jos halutaan ähm, reagoivampaa lähestymistapaa, niin silloin tulisi enemmän, enemmän keskittyä tuloksiin. Ja voisin tehdä radikaalin ehdotuksen ja sanoa, että miksi koulutuslaitokset, miksi niitä ei palkittaisi osittain siitä, mitä ne tekevät äh, esimerkiksi äh, opiskelijoiden tulosten kautta. Äh, Isossa Britanniassa tästä on jo kokemuksia jonkin verran. Ja tietenkin kaikessa tässä välikäsillä, siis työ, työvoimatoimistoilla ja mm, opintoohjaajilla on merkitystä. Sitten kunnianhimon kasvattaminen, kysyntä me elämme kysyntätaloudessa, kaikki on riippuvainen taloudesta, no varsinkin laman aikana me tämän, kaikki tämän tiedämme, mutta tässä on kysymys myöskin taloudellista rakenteista ja siitä, että tasapainotetaan eurooppalaista taloutta alueilla on suuri merkitys, jos me aiomme onnistua tässä. Ja myöskin bisnesstrategialla on merkitystä, kuten Barbara sanoi, se, että tarkastelemme yritysten sisälle, sillä on merkitystä. Me tarvitsemme parempaa johtajuutta PK-yrityksille, me tarvitsemme suorituskykyisiä työpaikkoja, meidän täytyy käyttää niitä, niitä taitoja, joita meillä jo tällä hetkellä on, niitä tulee käyttää tehokkaammin. Eli jos kaikki tämä saatetaan yhteen seuraavassa kuvassa, tässä palaamme tähän puumaan, toimimaan, niin mitä ne prioriteetit ovat. Ensinnäkin meidän täytyy saada aikaan yhteisymmärrystä tästä ohjelmasta. Me tarvitsemme sitoumusta työmarkkinaosapuolten taholta, jäsenvaltiot, komissiot ja kaikki EUn toimielimet. Me tarvitsemme pysyvää sitoumusta ja me tarvitsemme uutta maalaisjärkeä, joka sopii tähän aikaan ja tätä ei ainakaan minun kokemukseni mukaan tällä hetkellä vielä ole, mutta jos me tässä onnistumme, niin silloin me pystyisimme kyllä tässä onnistumaan. Toisin sanoen yhdistäisimme koulutuksen ja työmaailman paremmin yhteen ja loisimme hyveellisen kehän, jossa saatetaan yhteen tämä kunnianhimo ja kohtaaminen. Meillä tulisi olla haasteita ja visioita, pitäisimme jäsenvaltioita tilivelvollisina epäonnistumisesta. Ja viimeiseksi haluaisin vielä sanoa, että koko tämä finanssipoliittinen ö, tiukkuus, me emme voi jatkossakin heittää rahaa näihin tarkoituksiin, eikä meidän tule tarvitsekaan näin tehdä. Loppujen lopuksi meidän täytyisi saada aikaan pysyvä muutos työnantajien ja yksilöiden käyttäytymissä käyttäytymisessä ja on kustannustehokkaita keinoja, joilla tähän päästään sen sijaan, että järjestetään valtavia määriä julkista rahoitusta. Ja sitten viimeinen kuva muistuttaa mielemme, miksi me tätä keskustelua käymme koska asia on niin, että työvoima, jolla ei ole taitoja, niin se ei köyhdytä ainoastaan heidän oma elämänsä, vaan meidän kaikkien elämiemme. Ja jos meillä on taitoja omaavaa työvoimaa, niin se ei ainoastaan rikastuta heidän elämää, vaan se rikastuttaa meidän kaikkien elämää. Kiitos paljon ja annan nyt puheenvuoron. Anna lopuksi puheenvuoron meidän esittelijälle, mutta ensin Jerzy ja sitten Rova Mura. Dzień dobry Pani Przewodnicząca. E, chciałam bardzo serdecznie podziękować naszym gościom za przedstawienie. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kiittää tätä, tästä hyvin yksityiskohtaisesta työmarkkinakuvauksesta. Erityisesti juuri tämä tarjonnan ja kysynnän välinen epätasapaino työmarkkinoilla on tietenkin tärkeää ottaa huomioon tulevassa strategiassa. Mutta kuitenkin puuttuu hieman tietoja, jotka liittyisivät hyväisiin, hyvin käytänteisiin ja hyvin esimerkkeihin, joita voidaan on olla eri toimijoilla. Esimerkiksi työnantajajärjestöillä, työntekijäjärjestöillä tai sitten koulutusjärjestöillä. Jos ei ole mitään yhteistyötä näiden toimijoiden välillä mitään positiivista politiikkaa ei saada aikaiseksi. Haluaisin kuulla jotain esimerkkejä näiden kolmen toimijan välistä yhteistyöstä. Monsieur Christensen. rouva Morin. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos teille ja kiitos Regina Bastokselle, että järjesti tämän, kuulemistila- järjestitte tämän erittäin mielenkiintoisen kuulemistilaisuuden. Meillä on tässä periaatteellinen ongelma ja haluaisin osoittaa, korostaa selkeästi kahta tai kolmea kohtaa, jotka ovat ongelmallisia. Ensimmäinen asia on työ- tai ammattitaidon globaalin tas- nostaminen globaalisesti, mikä on ammattitaidon luokittelu ja tulevaisuuden työpaikat. Työpaikathan tulevat muuttumaan. Miten me voimme jakaa tämän kahden kaksisuuntaisen liikkeen, eli haluaisimme korottaa ammattitaitoa, parantaa ammattitaitoa ja samanaikaisesti ottaa huomioon työpaikkojen kehittymisen ammattialakohtaisesti. Tässä on kysymys, joka tulee, johon kaikki jäsenvaltiot tulevat törmäämään ja siihen pitäisi reagoida nopeasti. Toinen asia, miten me saamme kaikki liikkeelle jos me ajattelemme koulutuksen aikaa ja aikaa yrityselämässä, aikaa työelämässä, se ole sama. Kyllähän yritys liikkuu hyvin paljon. Se reagoi ehkä vähän nopeammin eri tavalla. Koulutus taas ulottuu pidemmälle aikajaksolle. Miten voitaisiin reagoida vähän tehokkaammin? Kolmas kuuntelin hyvin ja kuulin hyvin teidän ehdotuksenne siitä, miten palkataan kouluttajia tulosten perusteella. Minä vähän epäilen tätä. Jos me haluamme todellista tehokkuutta kouluttajilta, meidän pitää osata kouluttaa kaikki. Mutta jos me riipumme tuloksista, niin silloin meillä tulee olemaan pulaa hyvistä kouluttajista. Ainakin silloin päädymme siihen, että koulutamme helposti ja nopeasti, mutta eivät nämä ja silloin kouluttajat tulevat törmäämään tähän koulutuksen alapäässä olevaan matalaan tasoon, eli meidän pitää integroida ne ensin, joilla on kaikista vaikeampi pääsy koulutuksen piiriin. Kiitos. Ja sitten edustaja Kristensen. President. Kiitoksia puheenjohtaja. En usko, että, on, että paikka aikaa nyt on kovin pitkille puheille, siksi aivan lyhyesti te kaikki puhuitte e, joustoturvasta, mutta jos tarkastelette, mitä tapahtuu e, joustoturvan osalta, mitä on tapahtunut viime vuosina, e, olemme nähneet, että investointeja on lisätty joustavuuteen ja taas turvallisuuteen vähemmän. Mitä voimme tehdä, jotta voitaisiin saada kunnollinen tasapaino aikaan joustoturvassa? On hyvin tärkeää investoida turvaan myös E, e, e, jotta pystyttäisiin olemaan joustava. Näin omasta maastani Tanskasta, jos, jos investoidaan turvaan ja jos joutuu työttömäksi, silloin saa työttömyysetuuksia, silloin voidaan saada koulutus, koulutusta, näin ollen voidaan liikkua työmarkkinoille, voidaan saada apua uuden työpaikan löytämiseksi, se on hyvin tärkeää. Mutta ehkä te voitte vastata tähän kysymykseen, olisi mukavaa. Kiitoksia, puheenjohtaja. Madame vastaus, rouva vastaus. Haluatteko sanoa tässä välissä jotakin? Eh, Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluaisin uudemman kerran kiittää meidän kutsuvieraitamme loistavista esityksistä, joita saimme kuulla. Mm, mutta tässä on kyllä huolenaiheita. Mehän elämme tällä hetkellä talouskriisiä ja lähtökohtahan öö, kohtaisesti se koskettaa kaikkia toimenpiteitä, joihin halutaan ryhtyä EUn alueen työmarkkinoilla, jotta olisimme kilpailukykyisiä tuottavia ja jotta EU olisi niiden vastauksien tasolla, joita halutaan globaalisella tasolla. Joustoturvan rooli se tuli esille kaikissa esityksissä. Työllisyyspolitiikka, sosiaalipolitiikka, niin miten niitä tulee viedä eteenpäin tulevina vuosina, jotta ne saadaan sovellutettua työmarkkinoiden tarpeisiin. Tarpeet, jotka näyttävät tulevan yhä vaativimmiksi. Eli vaaditaan hyvin suurta älykkyyttä, miten investoidaan koulutukseen, koko elinikäiseen oppimiseen. Nämä ovat keskeisiä tekijöitä, jotta voisimme taata kasvun ja työllisyyden parantumisen Euroopassa. Vuoropuhelu kaikilla tasoilla työmarkkinaosapuolten välillä mainittiin ehkä yhtenä vastauksena meille asetettuisiin haasteisiin. Voin samalla todeta, että jos lähdetään siitä lähtökohdasta, joka on vähän negatiivinen, konsensushenkinen, eli että Euroopan tämänhetkinen tilanne, <clears throat> kurinalainen talouspolitiikka joissakin jäsenvaltioissa ei saa vaikuttaa siihen, että luopuisimme kunnianhimoisista tavoitteistamme. Monethan ovat sanoneet, että tarvitsemme parempaa työllisyyspolitiikkaa, parempaa tietotaitoa, parempaa kompetenssia parempaa, paremman tasoista koulutusta, jotta voimme taata eh, EUn talouskasvun ja voimme hyödyntää inhimillisiä resursseja. Vielä kerran kiitos kaikille puhujille. Haluaako joku näistä asiantuntijoista, kutsuvierasta vastata erityisesti edustaja Kristensenin tekemään kysymyksiin? Monsieur Campbell? Herra Campbell? Ei. Rouva Gerstenberger? Give it a shot. <laughs> Uh, I can't promise anything. Yritän, mutta en lupaa mitään. Yksi asia haluaisin mainittaa, mitä tulee joustoturva keskusteluun ja joustoturva kriisitilanteessa erityisesti. Tämä esimerkki, tämä lyhennetty työviikkojärjestelmä. Tässähän on sellainen jo, enemmän joustoa yritykselle ja sitten taas sitten työpaikka ja tulo turva työntekijöille. Eli lyhyempi työviikko, jopa nolla tuntiakin, mutta tulot pysyvät ainakin vähintään työttömyystuen tasolla. Samalla näemme sen, että mikä näissä järjestelmissä puuttuu, on se koulutuselementti. Ja voitaisiin käyttää sitä aikaa hyväkseen tietojen parantamiseen – niidenkin koulutus voitaisiin alkaa vaikka moduuleissa, koska koskaan ei tiedetä, kuinka pitkään aikaa tämä yhden työviikko tulee kestämään. Joten tämä vaatii sittenkin huomattavaa joustavuutta koulutuksen tarjoajilta, mutta toisaalta myöskin yrityksiltä, että voitaisiin tunnistaa näitä koulutuksen tarpeita. Tutkimuksessa olen nähnyt, että yksi heikkous tässä muuten niin positiivisessa järjestelmässä, tämä lyhenty työviikko, järjestelmä ja joustoturvajärjestelmä, on se, että puuttuu koulutusmahdollisuuksien käyttö tältä ajalta. Kiitos paljon. Sitten herra Vicentini, haluatteko kommentoida? Lascio quest'ultimo intervento. Niin, tämä viimeinen puheenvuoro, tämä asiantuntijan puheenvuoro. Juuri näin haluaisin todetakin oikeastaan itsekin. On hyvin vähän maita, joissa joustoturva on tehty niin, että se on molemmat sekä joustavuus että turva mukana. Ennen kriisiä täällä tällaisten epävarmojen työpaikkojen määrä lisääntyy ja sitten kriisin jälkeen se lisääntyy vaan. Eli tavallaan tällä tavalla muutettiin näitä kadonneita työpaikkoja tällaisiksi toisenlaisiksi työpaikoiksi. On jotakin maissa, että tilanne on saatu, kuin kollega totesi, että jos on hyviä käyntejä käytetty ja voidaan käyttää tukia hyväkseen. Totta kai kriisiaikana tukia pitää lisätä eikä vähentää, se on selvää. Eli leikkauspolitiikka eh, sosiaalipolitiikan puitteissa pitää lopettaa. Pitää lisätä tukea, mutta samalla myöskin ottaa huomioon sitten tässä tuessa myös koulutus ja jatkokoulutus. Vain tällä tavoin voimme ratkaista työttömyyden ongelman ja ottaa huomioon erityisesti työntekijät, jotka ovat kärsineet tästä kriisistä huomattavasti työmarkkinoilla. Olemme kuitenkin vakuuttuneita, että ainoa tapa ratkaista tämä ongelma, mutta ratkaista myöskin tämä ongelma, joka on työnantajien ja työmarkkinoiden tarpeiden välisessä niin on, on se, että on todellinen työmarkkina osapuolten keskustelu, jossa ovat sitten työnantajat ja työntekijäjärjestöt mukana. Vain vuoropuhelun autta voidaan katsoa työmarkkinoilla olevia koulutustarpeita, voidaan katsoa erityissektoreita ja niiden tarpeita. Ja voidaan myöskin sitten yhdessä työntekijöiden ja työnantajien kesken kaikilla tasoilla, eurooppalaisella paikallisella tasolla, löytää niitä kaikkia mahdollisia parhaita tapoja tarjota koulutusta työntekijöille. Ikävä kyllä pitää todeta, että kriisi on kuitenkin tehnyt vaikeammaksi tehdä sopimuksia työmarkkinoisapuolten välille ja myöskin vähentänyt työmarkkinoiden vuoropuhelun tehokkuutta. Tämä on nähty monissa maissa. Mutta politiikan pitää aloittaa uudestaan työmarkkinavuoropuolueen liikkeelle laittaminen. Sillä tämä hetken tilanne on huomattavasti erilainen kuin aikaisemmin. Emme voi kieltää, että täällä ole ongelmia, ei ole ongelmia siis koulutuksessa jo ennen kriisiäkin. Komissio aloitte uuden, uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma, on hyvä, mutta pitää sopeuttaa se nyt muuttuneeseen työmarkkinatilanteeseen ja tältä voi luoda työpaikkoja ja luoda työpaikkoja myöskin ottaen huomioon työnantajien koulutuksen tarve. Hienoa, näin olemme saaneet tämän kuulemistilaisuus, vuorovaikutustilaisuuden päätöksen. Haluan kiittää kaikkia osallistujia. Uskon, että kun me tarkastelemme tätä mietintöä tarkistuksia 12.13. heinäkuuta, niin varmasti siihen tullut uutta sisältöä näiden tämän kuulemustilaisuuden myötä. Kiitän vielä kerran näin kaikkia keskusteluun osallistuneita. Kiitän myös meidän luonneitsijoitamme, esittelijöitämme. Ja haluan myös kiittää tulkkeja siitä, että istuivat täällä ihan tiukkaan loppuun asti. Kiitos.